Donc voilà, on reprend. En plénière cette fois et en public. No niin, nyt jatkamme julkisessa kokouksessa. Olette kaikki tervetulleita kuulemistilaisuuteen aiheena yritysten vastuu ja yhteiskuntavastuu. Läsnä on YK pääsihteerin ihmisoikeuksista ja monikansallisista yhtiöistä ja muista liikeyrityksistä vastaava erityisedustaja. Mm, me olemme häntä täällä usein kuulleet. On suuri ilo, että olette täällä jälleen keskuudessamme. Tätä ennen hyväksymme nopeasti pöytäkirjat kokouksesta 30. maaliskuuta. Onko tähän joitakin huomioita? Ei ole. Sitten joitakin ilmoituksia. Perussa tehdystä työstä vuodesta 2000 alkaen olemme tukeneet demokraattista kehitystä. Fujimori on tuomittu juuri 85 vuodeksi vankeuteen. Euroopan parlamentin kannanotossa olemme edellyttäneet oikeutta koskien koskien hänen presidenttikauttaan 1990-2000 ja tämä on nyt hoidettu Gazan tilanteesta. Geneven ihmisoikeuskomitea on juuri laajentunut ja se on meille hyvä uutinen. Sen kansainvälisten tutkimusten toimivaltuuksia on laajennettu. Se on puolueetonta, että se koskee ihmisoikeuksia ja ihmi- humanitaarista oikeutta 2008-2009 vuoden vaihteessa Gazan tapahtumia koskien. Tehtävän on asetettu Richard Bolton. Hän oli Ruandan ja entisen Jugoslavian kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjä. Hän ottaa tämän asian hoitaakseen valko -Venäjästä. Olemme ajatelleet, että Yksi valiokuntamme edustamme lähtee tähän maahan suunnattuun valtuuskuntaan. Matka on kuitenkin peruttu. Alustavia, alustavat keskustelut eivät ole tyydyttäviä. Poliittiset tapaamiset, joita suunniteltiin, eivät tyydyttäneet parlamentin tarpeita. Ja myöskin on otettava huomioon nämä vaalit, joita emme pidenneet hyvin avoimina. Me, näistä syistä Valko-Venäjän matkamme ja meidän osallistumisemme on peruttu Turkmenistanista. Euroopan parlamentti ei edelleenkään ole tyytyväinen neuvoston sitoumuksiin koskien eh, kuuden kriteerin eh, no, noudattamista eh, kansainvälisen kaupan valiokunnan Islamirin mietinnössä asiasta, asia on käsitelty. Me emme ole vieläkään antaneet kantaamme tähän sopimukseen. Durbanin konferenssi on ensi viikolla. Valmistelevat keskustelut ovat edelleen kiivaita. Euroopan unioni Belgian johdolla ovat tehneet sellaisia päätöksiä, joita mekin toivoimme, eli toisin sanoen Euroopan unionin maat osallistuvat tähän prosessiin. Pohja on selkeä. Emme avaa Pandoran lipasta, vaan arvioimme tiukasti toimintasuunnitelmaa, josta päätettiin Durban ykkösessä kaikista keskustelusta huolimatta äh, tästä rasismin vastaisesta ja syrjinnän vastaisesta suunnitelmasta päätettiin ja nyt äh, Belgia johtaa EUn äh, valtuuskuntaa ja pidättäydytään tiukasti toimintasuunnitelman toteuttamisessa. Tätä asiaa siis seuraamme edelleen. Nyt aloitamme julkisen kuulemistilaisuuden liiketoiminnasta ja ihmisoikeuksista keskustelemme näistä asioista John Rugin kanssa. Hän on YK pääsihteerini näistä asioista vastaava erityisedustaja. Mukana on myös eh, Jan, Jan Wouters. Hän on laatinut tutkimuksen eh, pyynnöstämme. Hän esittelee sen aivan pian. Mukana on myös eh, John Morrison. Hän on täällä läsnä. Hän on yrit- yritysjohtajien ihmisoikeusaloitteen johtaja. Sitten Rama Ruth Kasal. Hän on eurooppalaisen yritysmaailman oikeuden koalition koordinaattori. Sitten eh, John Evans, hänkin on paikalla. Tämä on oikein hienoa. Hänen EAYn, eh, eh, OECDn, OECDn AY neuvoa antava komitean pääsihteeri. Pyydän, että nyt pureudumme nykytilanteeseen ja problematiikkaan, joka koskee yritysten yhteiskuntavastuuta. Kyseessä ei ole mikään pikkujuttu EUlle. Meillä on noin 80 000 yritystä, joiden jotka, joiden pääpaikka on Euroopan unionissa, jotka toimivat kaikkialla maailmassa. Jos tähän vielä lisätään näiden yritysten tytäryhtiöt, niin puhutaan kaksinkertaisesta määrästä noin 80 000 työntekijöitä työskentelee kolmansissa maissa. Tämä on siis eh, todella tärkeä prioriteetti meidän parlamentillemme. Herra Howard. I'll be very brief because I think people here have come... Aivan lyhyesti. Me olemme kuitenkin olemme kuulemassa tällä asiantuntijoita. Kiitän alivaliokuntaa siitä, että tämä kuulemistilaisuus on järjestetty Minusta ajatus syntyy siitä tosiseikasta, että te ja minä, me halusimme varmistaa, että professori Raki voi käydä täällä parlamentissa tämän vaalikauden aikana, koska tämä on meille tärkeä asia, kun ajatellaan yhteisten yhteiskunnallista vastuuta. Me olemme tukeneet Johnin toimikautta YKssa hänen raportoidina yrittänyt vaikuttaa Euroopan edustajiin Genevessä ja myös hän on vaikuttanut myös norjalaisiin kollegoihin. Ja olen nyt viime vuonna hänen mandaattia jatkattiin. Ja onkin luonnollisesti me halusimme saada yleisen Johnin täällä parlamentissa hänen vaalikautensa aikana semminkin, kun hän on että hän on saanut aikaan sen, että ihmisoikeusneuvosto viime viikolla on ottanut merkittävän askeleen eteenpäin koko tässä asiassa, kun puhutaan yritysten yhteiskuntavastuusta. Ja tässä kontekstissa toivommekin, että tämän päivän kuulemistilaisuus ei pelkästään nosta tietoutta, vaan että myös siinä katsotaan myös niitä, että mitä me voisimme tehdä näiden suositusten osalta. Olen todellakin iloinen kuullessani, että että täällä on paikalla äh, Tsekin äh, puheenjohtajamaan edustaja paikalla ja täällä on myös tulevan puheenjohtajan eli Ruotsin edustajia paikalla ja toivonkin, että tämän <clears throat> kuulemistilaisuuden tämän vuoden aikana saadaan, päästään sellaiseen tilanteeseen, jossa EUn jäsenvaltiot, äh, jotka vahvasti tukivat Johnin mandaattia Genevessä, että ne myös tutustuvat niihin haasteisiin ja suosituksiin, joita hän on esittänyt meille. Ja selvitellään myös, mitä me voimme tehdä asiassa. Ja tämähän on koko tämän kuulemistilaisuuden sisältö. Totta kai on keskustelua käydään instituutioissa, että mitä, mitä yhteiskuntavastuun suhteen tehdään. Tässä on tietenkin vissiä päällekkäisyyttäkin, mutta meidän täytyy varmistaa, että keskustelu nyt se, kun komissiokin on paikalla, että tämä keskustelua käydään EU, myös EUn toimielimissä, että siinä selkeästi myös tutkitaan sitä työtä, mitä YK on ihmisoikeusneuvostossa on tehty ja professori Rakin toimikaudella, joka rehellisesti sanoen täytyy sanoa, että meidän täytyy tehdä enemmän, mutta meidän täytyy Euroopan unionissa ja Euroopan jäsenvaltioissa, meillä on vasta velvoitteita hallitusten tasolla, suo, että ihmisiä voidaan suojella ihmisoikeuksien rikkomuksilta. Ja niinpä on kysymys siitä, että ihmiset ö, ovat tekemissä ö, täällä Brysselissä kaikenlaisten asioiden kanssa sisämarkkinoista sisäisiin suhteisiin. Meillä on oma vastuumme kannettavanamme näiden suositusten osalta – ja luulenkin, että tässä on aika paljon äh, työsarkaa kynnettäväksi tälle aamulle. Ja olen todellakin ylpeä, että John on päässyt täällä tänään. Ja odotamme innolla, mitä sinulla on sanottavaa meille. Monsieur Ruggi, voilà, c'est à vous. Vous avez... No niin, herra Ruggi, te viime vuonna julkaisitte kertomuksen, joka mm, aiheutti paljon ylistystä ja myös kritiikkiä selvititte hyvin vakuuttavasti siitä, sen, mistä on kysymys yritysten yhteiskuntavastuussa ja ihmisoikeuksissa, mutta kuitenkaan ehdottaneet sitovaa oikeusperustaa ja laillista kehystä. Ja tätä kritisoitiin nyt ehdotatte uutta kertomusta ihmisoikeusneuvostolle. Nyt onkin hyvin kiinnostavaa kuulla suoraan teiltä, mikä tilanne on ja keskustella asiasta kanssanne. Olkaa hyvä. Well, Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja Richard. Kiitos teille kaikille, että olette tulleet tänne tänään. Minulla on suuri kunnia osallistua tänne valtiooppineena, jonka tutkimusalana on äh, hallintaelinten kehittyminen. Minulla on aina ilo vierailla EU-ssa ja oppia siitä kokemuksesta ja kokeesta, jota EU edustaa, mutta minut kutsuttiin tänään ei niinkään pohtimaan, mitä, mikä EU on, vaan esittelemään, mitä tuloksia on tullut siitä mandaatista, jonka sain 2005, jolloin silloinen äh, ihmisoikeuskomissio ja sen pääsihteeri äh, Kofi Annan pyysi erityistä ihmisoikeus äh, edustajaa. Ja nyt pyrin päivittämään missä tällä hetkellä mennään. Ja sitten muutamalla sanalla esittelen tätä pulmaa. En tiedä, miten hyvin tämä iiriksi kääntyy. Tätä pähkinää, jota olen, jonka kanssa olen joutunut painimaan. Ja EUkin ehkä sen kohtaa. Me perimme ratkaisemaan sen viisi Viime kesäkuussa YK ihmisoikeusneuvosto yksimielisesti hyväksyi tämän business ihmisoikeusagendan, jonka me nähdettiin. Tämä oli poikkeuksellinen kahdessa suhteessa. Se, että se oli, päätös oli yksimielinen, ei ole mitenkään tyypillistä ihmisoikeusneuvoston keskusteluissa – Toisekseen tämä on ensimmäinen kerta, jolloin YK on ihmisoikeuskoneisto, sen neuvosto, tai sen edeltäjä ihmisoikeuskomissio on ottanut äh, sisällökkään kannan bisnekseen ja ihmisoikeuksiin. Sinänsä ihmisoikeusneuvosto totesi, että se kokee, että nyt meillä on politiikalle puitteet, jotka määrittelevät tämän keskusteludiskurssi universumin ja käytänteen universumin, jonka puitteissa me etenemme. Samassa päätöslauseessa ihmisoikeusneuvosto noudattaa sitä periaatetta, että mikään hyvä teko ei jää rankaisematta. Jatkaisi minun toimikauttani kolmella vuodella ja pyysi minua operationalisoimaan tämän kehikon, eli tarjoamaan konkreettista sijasuuntaviivaa kaikille sidosryhmille, erityisesti valtioille, yrityksille, mutta myös muille. Ja tähän toimeen olemme ryhtyneet tuon päätöslauselman hyväksymisen jälkeen. Ja äskeittäin lähetin Geneveen ensimmäisen vuoden päivityksen siitä, miten olemme edenneet, mitä, minkälaisia askelia operationalisoitumisen suuntaan on tehty. Mutta haluaisin yhteenvetona esittää tämän kehikon pääpiirteet koska uutiset oikeusneuvostosta eivät matkusta kauhean pitkälle, ellei niitä vähän avita matkalla. Eli lähestymistä nojaa kolmeen pilariin. Ensimmäinen pilari on valtioiden velvollisuus. Ja käytä sanaa velvollisuus tietoisesti, koska kysymys on osittain oikeudesta velvollisuudesta. Oikeud valtiolla on velvollisuus suojennella kolmansien osapuolten harri, tekemiä ihmisoikeusrikkomuksia vastaan. Näihin kolmansiin osapuoliin kuuluvat yritykset. Ja kun valtiolla on ihmisoikeusvälineitä, kuten joka jäsenvaltiolla on, niin että täytyy suojella ihmisoikeusrikkomuksia vastaan ei ainoastaan valtioiden suorittamia, vaan ihmisoikeuksien haltijoita täytyy suojella myös muilta tahoilta, myös yrityksiltä, jotka saattavat rikkoa noita oikeuksia. Nämä kansainvälisen ihmisoikeuden perusperiaatteita. Tähän liittyy monia äh, äh ris, äh, kiisalaisia kysymyksiä, joka erityisesti liittyy tämän velvollisuuden rajat ja oik, rajat ylittävään rikkomuksiin. Totta kai valtiolla on omien rajansa sisällä nämä velvollisuudet, mutta puhumme myöhemmin missä määrin nämä velvollisuudet ylittävät rajan. Toiseksi yrityksellä on velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia puhumatta vastuusta, pikemmin kuin velvollisuudesta, koska kansainvälisessä oikeudessa ei ole mitään velvoitetta, joka on suoraan soveltuva yrityksiin lukunottamatta e, erittäin kapeasti määritelty aluetta, kuten kansainväliset rikokset. Mutta kantamme on kuitenkin että jokainen vapaaehtoinen aloite, onpa kysymys kansainvälinen sopimusyrityksen aloite tai kansainvälisten kauppakamareiden julkilausumat tai ilon monikansallisia yrityksiä koskeva sopimus tai muut, niillä on kaikilla yhteinen piirre. Niissä todetaan, että yritykset joko kunnioittavat ihmisoikeuksia tai niiden pitäisi kunnioittaa niitä. Ja kunnioittaa ihmisoikeuksia olennaisesti merkitsee olennaisesti sitä, että ei rikota muiden oikeuksia, kun bisnestä tekee. Meidän lähestymistapamme oli siis, että otimme business sanat vakavissaan, kun ne sanovat, että ne kunnioittavat ihmisoikeuksia. Mutta sitten kysymme, miten te tiedätte, että kunnioitatte ihmisoikeuksia? Onko teillä yrityksenä mekanismi, joka auttaa teitä osoittamaan itsellenne ja sidosryhmille, että te todella kunnioitatte ihmisoikeuksia? Yritysten toimien kattavat ää, katsaukset osoittavat osoittavat selkeästi, että useimmilla yrityksillä ei tällaisia mekanismeja ole, joten tässä viime vuoden ra- raportissa, kuten totesitte, rouva puheenjohtaja, meillä on, me estämme peruspalikat tälle ihmisoikeus due diligence-prosessille. Eli mitä yritysten pitäisi tehdä, minkälaisia askelia ottaa osoittaakseen, että ne kunnioittavat ihmisoikeuksia. Tämä on to- toinen pilari. Kolmas sitten merkitsee oikeussuojaa ja ihmisoikeudet olisivat aika merkityksettömiä, jos ihmisoikeusrikkomuksien kohdalla ei ole mitään oikeuskeinoja hyvittää näitä rikkomuksia. Niillä alueilla, joissa ammattiliitot ovat sallittuja, Sieltä tulee parasta palautetta julkisille viranomaisille, että yrityksille, että kaikki on hyvin. Mutta yhteisö, suhteisiin esimerkiksi ajatellaan esimerkiksi suuria kaivannaisyrityksiä, jotka työskentelevät alkuperäisalueiden alueella. Tällaista feedback-mekanismia ei ole, koska yrityksillä ei yleensä ole mitään ää, valitusmekanismia. Ja useissa tapauksissa mahdollisuudet saada tuomioistuimesta oikeussuojaa, se toimii erittäin ongelmallisesti. Eli valtion velvollisuus suojella kolmas osapuolten ihmisoikeusrikkomuksia vastaan on ensimmäinen pilari, ja tässä keinoin ovat säätely ja laki. Toinen pilari on yritysten vastuu kun, kunnioittaa ihmisoikeuksia, joka merkitsee lähinnä älkää rikkoko muiden oikeuksia. Ja sitten siihen liittyy kysymys, miten pit, tämän osoittaa tämän ihmisoikeus due diligence huolellinen tarkastamisperiaatteen kautta. Ja kolmas pilari on oikeusohjakeinojen vahvistaminen sekä oikeudellisten että ei-oikeudellisten osana valtioiden velvollisuutta suojella ja osana yritysten vastuuta. Näiden kolmen pilarin on tarkoitus olla toisiaan tukevia, ne eivät ole eristyksissä toisistaan. Ja ne tekevät selväksi, että valtioiden velvollisuudet ovat olennaisesti erilaisia kuin yritysten vastuu. Monet aikaisemmat yritykset, kuten tämä ää, rajat ylittävien yritysten normit suhteessa ihmisoikeuksiin, sotkivat tai sekoittivat valtioiden velvollisuudet ja yritysten velvollisuudet siinä määrin, että olisi ollut mahdotonta sanoa, että kuka on vastuussa mistä kentällä. Ja siinä sitä vaasatellaan sitten sormella, että homma, vastuu on sinun, tehtävä on sinun. On olennaista, että meillä olemme selkeästi erotelleet valtioiden vastuun ja yritysten velvollisuudet, mutta että nämä ovat toiseen täydentäviä. No miten me sitten saamme vähän lihaa luiden ympärillä? Pitkänä jo puhua, joten muutama huomio. Toivon, että asiasta tulee keskustelua. Mitä tulee valtion velvollisuuteen suojella, suojeluvelvollisuuteen? Valtiot ovat tietäneet pitkään nämä suojeluvelvollisuutensa, mitä tulee valtion tason toimijoita, julkisen sektorin, sektorin toimijoita sitten rikkomuksiin. Sen, mitä tulee sitten yks, yksityisen sektorin toimijoihin, tilanne on hieman uutuinen, näin lievästi sanoen. Jossakin maissa on esimerkiksi työpaikan syrjimättömyyteen tai työntekijöiden asemaan liittyviä lakeja tai instituutioita. Valtiot tietävät karkeasti, mitä odotetaan. ILO on hyödyllinen, mitä tulee työlainsäädäntöä, Mutta kun teemme kattavat, vaan katso, katsauksen hallituksista, niin huomaamme epäjohdonmukaisen politiikan. Ei mikään muu sana kuin epäjohdonmukaisuus kuvaa tätä. On kahdenlaista politiikan epäjohdonmukaista. Ensinnäkin vertikaalista, pystysuoraa epäjohdonmukaista hallitus liittyy johonkin ihmisoikeusinstrumenttiin tietämättä tai välittämättä, mitä seurauksia sillä on täytäntöönpanolle. Joten täytäntöönpano, ei tästä ei koskaan seuraa. Joten me käytämme tällaista erittäin kohteliasta termiä vertikaalinen epäjohdonmukaisuus, mutta paljon laajempaa on äh, horisontaalinen, laaja-alainen epäjohdonmukaisuus. Tähän kuuluu, sanotaanko, monia edistyksellisiä maita. Siinä yritykset ja ihmisoikeudet määritellään kapeasti. Business ja ihmisoikeudet on joku yksikkö jossain hallituksessa tai kansainvälisessä virastossa. Tämä eh, business- ja ihmisoikeudet ovat vast, yksikköä vastuussa bisneksistä ja ihmisoikeuksista, mutta kun, kun maa, sen lainsäädäntö tai toimipaneva valta että on tekemässä yhdist, yritysten hallintaan tai investointilainsäädäntöön tai arvopaperilainsäädäntöön tekeviä liittyviä asioita. Ihmisoikeudet ei, eivät ole näkyvillä mitenkään. Eli ne sitoumukset, joihin valtiot sitoutuvat ihmisoikeuksien suhteen, eivät ikinä tule puserrettua sille lainsäädännön alueelle, joka ihmisen eniten koskettaa. Yrityslainsäädäntö, kauppasopimukset, arvopaperisopimukset, investointisopimukset ovat kaikkein konkreettisempia, silti vähän yleisesti ottaen. On vähän horisontaalista painetta puuttua ihmisoikeuksiin alueilla, jotka eniten vaikuttavat yritysten käytäntöihin. Ja meidän jatkomandaatilla me pyrimme siihen, että tämä muuttuisi. Joten olemme työskennelleet erittäin läheisesti yritysjuristien verkoston kanssa, jotka kattavat yli 40 oikeutta jurisdiktiota. Ja me käsittelemme, miten yrityslainsäädäntö voi heikentää tai vahvistaa ihmisoikeuksia. Ja tämän pohjalta tämän suosituksia hallitukselle. Olemme tutkineet esimerkiksi investointisopimuksia, kahdenvälisiä investointisopimuksia tai muita hallintaan liittyviä sopimuksia. Voivat rajoittaa toiminta-alaa, koska yritykset näiden sopimuksen pohjalta ovat vapaita haastamaan valtiot oikeuteen, jos ne ovat sitä mieltä, että joku uusi politiikka vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen. Esimerkiksi Etelä-Afrikan hallitus on sitovassa kansainvälisessä arbitraatiossa. Italialainen kaivosyritys on aloittanut tämän, joka haluaa korvauksia niistä taloudellisista vaikutuksista, joita mustien taloudellista valtaa lisäävällä Black Empowerment Actilla on ollut. Tässä on ongelma. Ja sapatarin jälkeinen Etelä-Afrikka ei voi hyväksyä lainsäädäntöä, jolla edistetään enemmistön oikeuksia pelkäämättä, että sen täytyy maksaa siitä merkittävästi rahaa italialaiselle yritykselle. Investointisopimusten laatimisessa on jotain vikaa. Tarkastelemme tätä kysymystä antamalla jotain vastuullisen sopimuksen laatimuksen sen suuntaan. Ja tässä on muitakin periaatteita. Ja kolmas esimerkki valtioiden ve- velvollisuudesta suojella. Kukaan, en välitä keistä nyt puhutaan, kukaan ei voi väittää, että nykyihmisoikeusjärjestelmä voisi mitenkään toimia aiotusti konfliktialueella, jossa sisällissota repii ja rikkoa maita. Silti me laitamme yrityksiä toimimaan noihin maihin ja me edistämme investointia noissa maissa hyvistä syistä. Me ajattelemme siitä on hyötyä, mutta meidän vientiluottolaitoksemme, meidän vientiluottotakuulaitokset edistävät investointeja alueella kysymättä koskaan mitään vahvistettua huolellisuutta, due diligencea. Siinä tietää menevänsä erittäin riskialtialle alueelle, riskin alueelle, mutta vientiluottolaitoksena ei aseta mitään lisävaatimuksia verrattuna siihen, jos mentäisiin Tanskaan. Meidän ei tarvitse keskustella siitä, onko tämä juridinen kysymys vai joku muu kysymys. Tyhmää se on käytän poliittisen tieteen teknistä termiä tyhmää. Tässä käytetään valtion resursseja jo, ke, tavalla, joka lisää ihmisoikeusrikkomusten riskiä. Näitä alueita me tutkimme liittyen valtion velvollisuuteen suojella. Mitä tulee suojeluvastuuseen, Me äh, olemme vasta aloittelemassa tätä projektia. Määrittelemässä, minkälaisia tekijöitä tässä ihmisoikeus due diligenceissa on. Miten ne soveltuvat erilaisiin kysymykseen? Esimerkiksi toimitusketjuihin. Pankkeihin, jotka lainaavat, mutta eivät pyöritä projekteja. Me pyrimme yksityiskohtaisemmin selvittämään – No se yleisiä due diligence-periaatteita vaihtelevissa oloissa. Tämä toinen pilari. Kolmas pilari, oikeussuojakeinot. Olemme jakaneet sen kahteen. Oikeudelliset ja ei-oikeudelliset. Oikeudellisella kentällä vaikeuksia on eniten, vaan me palataan siihen myöhemmin. Me tarkastelemme erityisesti minkälaisia oikeuksia on päästä oikeuteen, jotka liittyvät erityisesti yritys, yrityksiin. Me tiedämme, mitkä est, mitä esteitä oikeusojen saamiseksi on ylipäätänsä ja sillä on tietysti selviä implikaatioita yrityksiin, mutta yritysalueella on erityispiirteitä, erityisesti kun kysymys on ka- ylikansallisesta yrityksestä. Koska kysymys on yrityksestä oikeushenkilönä. Me myös seuraamme tätä ei-juridista sektoria tarkemmin, koska näitä, näihin prosessiin pääsee nopeasti, nopeammin kiinni. Nekin voivat olla merkittäviä. Me työskentelemme esimerkiksi kansainvälisten yritysjärjestöjen ja yksittäisten yritysten kanssakin, että meillä olisi pilottiprojekteja, joissa on yrityspohjaisia valitusmekanismeja. Ne pyörivät vuoden. Me tarjoamme kriteerit, parametrit, periaatteet, miltä pohjalta. Me tarjoamme myös valvontaa. Näissä yhteiset, joihin yritysten toimet vaikuttavat, voivat esittää valituksensa ja pilottiprojekteissa pyrimme oppimaan tästä. Olemme äskettäin lanseeranneet wikisivut. Tästä kaikki kertaa sinne. Usein ongelma, että ihmiset eivät tiedä minne mennä, ja siellä on valituksen aihetta. Ja tuon informaatio esteen vuoksi olemme, meillä on wikisivut kaikilla YK-kielillä. Yksittäiset ihmiset eivät välttämättä osaa hyödyntää näitä, mutta kansalaisjärjestöt kyllä. Siinä on eh, vuorovaikutteinen online-kaavake, jossa eh, esitellään näitä valitusmekanismeja, esimerkiksi OECDn suuntaviivat, miten hyvin ne toimivat, mitkä kansalaiset ihmisoikeudet toimivat tehokkaasti, ja sitten on tällainen ongelma. Kenen puoleen kääntyä, kuka voi auttaa? Joten tar- se on, on tarkoitettu hyvin käytännölliseksi työkaluksi. Liittyen ei-juridisiin valitusmenettelyihin. Ihan isolla pensselillä tässä on suuntaviivet, jotka ihmisoikeusneuvosto hyväksyi, mitä ne puolsi, ja jotakin askelia, jolla aloitamme operationalisointiprosessin, mutta kuten aluksi sanoin, ennen lopettamista herättäisin kysymykseen, joka on vaikuttanut keskustelun YKssa ja myöskin liittyen omaan mandaattiini. Tämä liittyy eroon pakollisten ja vapaaehtoisten toimenpiteitä eroa. Varmaan EU-sakin olette kuulleet tätä. Omissa puitteissani ole varmasti kuullut sitä. Minun mielestäni tämä keskustelu on niin jämähtänyt, ei siitä pitäisi enää paljon puhua. Mutta yksi piirre siinä on, josta ei ole paljon puhuttu. Mä otan sen esille, koska se estää luovaa ajattelua toimintaa. On varmaan samaa mieltä, että jonkinlainen vapaaehtoisten ja pakollisten toimenpiteiden koktail on välttämätöntä, mutta hallitukset ja muut hallit, julkisen sektorin elimet eivät aina ymmärrä niiden rooleja. Ja silloinkin, kun ne edistävät vapaaehtoisia ratkaisuja. Jotkut hallitukset ja hallintaelimet ovat sitä mieltä, että me no, päätään tämä vapaaehtoista meidän ei tarvitse sitten tehdä yhtikäs mitään. Mutta tuo ei pidä paikkaansa. Ja se luo kentällä ongelmia. Hahmottelen kolme skenaariota, josta tämä voisi olla merkittävä ongelma. Ensimmäinen koskee tavoitteiden yhtäältä ja politiikan keinojen välistä sotkeutumista tai sumentumista. Hypoteettisesti argumentoiden aloittaisin yleisesti käytetystä EUn yritysten sosiaalisen vastuun käsitteestä, käsite, jossa yritykset integroivat sosiaaliset ja ympäristöä huolenaiheet bisnestoimintaansa ja vuorovaikutukseen sidosryhmien kanssa vapaaehtoiselta pohjalta. Ok. Siitä vaan. Tämä on virallinen EUn yritysten sosiaalisen vastuun YSV-määritelmä. Ajatellaanpa joku kuvitteellinen äh, julkinen viranomainen toimii tältä pohjalta ja hyväksyy politiikan, joka rohkaisee yrityksiä osallistumaan näin määriteltyyn YSV. -hän. Tämä julkilaustopolitiikkatavoite Tavoite on, että yritykset integroivat sosiaalisia ja ympäristöä huolenaiheita – arvatenkin heijastaen yritysten tarveita kunnioittaa olemassa olevia sosiaalisia normeja mukaan lukien ihmisoikeudet. Se on politiikka tavoite. Keinot ovat vapaaehtoiset. Tavoite ja keinon välillä halutaan nähdä vapaaehtoisten aloitteiden ihmistä että noita tavoitteita ei noilla keinoilla voi tavoittaa. Jätään se keskustelu sikseen. Oletetaan, että tämä on mahdollista. Meillä on silti iso ongelma. Annat jokaisen yrityksen päättää itse, mitkä sosiaaliset ja aiheet ovat huolestuttavimpia ja mitä integroida merkitsee. Ja se ei mitään suuntaviivoja anna. Kun yritykset sitten näitä päätöksiä tekee, väät ilman suurempia suuntaviivoja, niin tavoitteetkin alkavat lipsoa vapaaehtoiselle puolelle, koska jokainen yritys päättää itse, mitä nämä kasteet merkitsevät ja mitä seurauksia siinä on, mitä niitä pyritään tekemään. Joten päivän päätteeksi ollaan totaalisen voluntarismin maailmassa, jolloin eivät ainoastaan keinot, vaan myös kukin toimija myös itse tulkitsee sen, mitä politiikan tavoitteet ovat, minkä seurauksena pohjimmiltaan ei ole politiikkaa. muiden sosialisten toimijoiden odotukset kiteytyvät ja, ja se on vapaaehtoinen YSV-politiikka, mitä siihen voisi kuulua? Esimerkiksi minkälaisia aiottuja tuloksia halutaan tämän politiikan kautta? Mitä halutaan saavuttaa? Parempi ymmärrys peruskäsitteiden ymmärtämisestä, mitä integroituminen, integroiminen tarkoittaa. On julkisen sektorin vallan tehtävä selittää, mitä tämä käsite merkitsee. Se merkitsee, että sinne Tarvitaan sosiaalisia arviointikeinoja, joilla identifioidaan parhaita käytänteitä. Ei yritysten tehtäväksi pitäisi jättää sanoa, että niiden käytänteet ovat parhaita käytänteitä. Tämän yhteiskunnan arviointi ja yhteiskunnan pitäisi edistää sellaista sellaisella tasolla eu Mutta kaikki yhtä yritysten sosiaalisen vastuun politiikat eivät täytä tätä minivaatimusta, että ne olisivat politiikkaa. Teknisesti tässä pelätään, että otettaisiin askel vapaaehtoisuuden tuolle puolelle. Peruspointeita painotan, että liian vieraannutettu, reifioitu käsite vapaaehtoisuudesta ja pakollisuudesta – Mutta tästä siihen, että vapaaehtoisuudesta siirtyy laissez ei, ja säätely katoaa kokonaan. Ja tämä on ratkaisevaa EUn viime vuosikymmenen keskusteluiden ymmärtämiseksi. Ja sitten ly- ihan lyhyesti toinen skenaario. Kapeasti määritellyn vapaaehtoisen alueen ulkopuolelle astumisen pelko saattaa johtaa siihen, että julkinen valta lisää yritysten kohtaamia riskejä. Eihän se ole yritykselle hyväksi. Yksi ilmainen alue on konfliktialueet. Yritykset, jotka toimivat konfliktialueella, pitäisivät myönteinä puoltavaa tukea, affirmatiivista apua valtiolta tai kansainvälisiltä elimiltä, jotka auttavat niitä sotkeutumasta paikallisiin konflikteihin – tai auttaisimme niitä suhtautum- olemaan suhtautumatta välinpitämättömästi ihmisoikeusrikkomuksiin, jotka ovat yleisiä konfliktialueella. Keinot osallistaa sidosryhmät auttavat vain vähän. OECDllä on riskinarviointikeinoja, mutta yritykset tarvitsevat reaaliaikaista tietoa usein. Reaaliaikaista tiedustelutietoa siitä, mitä aseelliset fraktiot tekevät, keitä välttää, miten vältämme riskit uppoutua ongelmiin. Mutta hallitukset eivät tuollaista tukea anna, ne edistävät investointeja riskeistä riippumatta. Kolmas skenaario on tämä aivan liian todellinen dilemma, jonka yritykset kohtaavat ne toimivat alueella, jossa kansallinen lainsäädäntö on ristiriidassa ja ta tarjoaa alhaisemman suojelun asteen kuin kansainväliset so sopimukset. vasta tuntee tämän erittäin hyvin äh, kokoontumisvapauden yhteydessä, mutta, mutta tämä pätee esimerkiksi sukupuolten tasa-arvoon. Ja esimerkiksi viime aikoina myöskin ilmaisuvapauksen internetin alueella. Hallitus haluaa sensuroida, hallitus on sitoutunut tiedonvapauteen. Mitä tehdään? Minkälaiset odotukset meiltä on, meillä on yrityksissä sille noissa oloissa? Totta kai yksityiset yritykset eivät voi itse yksikseen ratkaista näitä ongelmia. Ne ovat mahdottomassa asemassa. Vaaditaan yhteistoimintaa, mutta yritysten kollektiivinen toiminta on ongelmallista. Internetyrityksellä on nyt periaatteita. Harvat yritykset ovat liittyneet niihin. Ne tarvitsevat, ne odottavat tukea niitä omilta valtiolta, mutta valtiot pitävät näitä ongelmia radioaktiivisena ja antavat, jättävät yritykset kuivumaan pyykkinarulle. Pelätään siitä pelastetaan tämä vapaaehtoista. Vapaaehtoisuuden alueella voi jäädä paljon enemmänkin rikkomatta vapaaehtoisuuden sitoutumista vapaaehtoisuuteen, jos yritykset pyytävät apua. Voi vapaasti uskoa, että on yhä vapaaehtoisen alueella. Lopettaisin kahdella havainnolla. Kansainvälinen yhteisö on vasta sopeutumassa – kansainvälisen ihmisoikeusjärjestelmään tarjotakseen tehokkaampaa suojelua yksilöille ja yhteisölle. yritysten ihmisoikeusrikkomuksiin liittyen, mutta yksi asia on selkeä. Business as usual ei kelpaa kenellekään, ei yrityksellekään. Meidän täytyy muuttaa toimintatapoja me olemme umpikujassa ja umpikujan päässä odottaa seinä, johon olemme törmäämässä. Pitää muuttaa kurssia. Ja tähän kuuluu nämä näiden vieraantuneiden, reifiokoituneiden, vapaaehtoisuuden ja pakollisuuden toiminnan käsitteiden määrittelyt. Täytyy luovasti pyrkiä ratkaisemaan ongelmia. Toiseksi tämä oikeus, ihmisoikeusneuvoston oikeussuoja keinoihin kuuluu globaalit mahdollisuudet valtioille tarjota differentioituneita, mutta globaaleja, globaalia tukea yrityksille. Ja missä oikeastaan vasta toivoa? Että tämä kattava sateenvarjo inspiroi ja ohjaa yksittäisiä valtioita ja valtioiden ryhmittömiä niiden muotoillessa omaa politiikkaansa. kuin myös preskriptiivisempia toimintaa ohjausta, miten pitää tehdä tässä tilanteessa. Kun tämä tehdään yhteisessä kehikössä, tämä johtaa systeemisempiin reaktioihin kuin aikaisemmin. Koska aikaisemmin tässä on pieniä ratkaisujen fragmentteja, jotka eivät johda mihinkään. Ja me tarvitsemme kumulatiiviratkaisuja, jotka vaativat systeemistä interventiota, jotta saamme jotain aikaan kentällä. Suuret kiitoksia, herra John Ruggi. Tämä oli erittäin selkeä ja äh, tiivinen puheenvuoro. Sen jälkeen kuulemme äh, alustuksen koskien tehtyä tutkimusta. Se on laatinut herra Wouters. Meillä on tunti puheita ja keskustelua jäljellä, joten pyydän tehokkaita, tiiviitä puheenvuoroja, mutta sellaisiahan te juuri osaatte antaa, herra Wouters. Kiitän teitä, hyvä puheenjohtaja, ja tulen seuraamaan ohjeitanne. Puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, minulla on suuri kunnia saada olla täällä tänään ja voida esittää teille eräitä Eh, havaintoja niin sanotusta briefauspaperista, jolla me, jonka olemme tehneet Euroopan parlamentille. Tämä briefauspaperi kuitenkin sisältää 40 sivua, että se on aika kattava selvitys, jossa meitä pyydettiin selvittämään nykyistä globaalia keskustelua, mutta tämähän on tullut jo esille hyvinkin tyylikkäällä tavalla hero Ragin esityksessä. Meitä on pyydetty myös äh, selvityksessämme äh, analysoimaan nykytilaa politiikan, poliittisessa prosessissa Euroopan unionin tasolla, mutta myös arvioida EUn ulkoista politiikkaa suhteessa äh, liikelemään ja ihmisoikeuksia ja sitten muotoilla ja poliittisia suosituksia tässä katsannossa. Ja minä keskitynkin tässä nyt lähinnä siihen, mitä me suosittelisimme Euroopan unionille ja sen jäsenvaltioille. Luulenpa, että päähavainto minä selvityksessä oli se, että nykyään olemme tavallaan tällaisessa hajannuksen tilassa, jos puhutaan äh, ihmisoikeuksista EUn ulkopolitiikassa yhtäältä – joka on kohdennettu lähinnä valtioihin, valtioiden välisiin suhteisiin, ja taas toisaalta on kysymys eh, yrityselämästä ja ihmisoikeuksista EUn ulkois- ulkopolitiikasta, joka lähinnä koskettuu niihin niin sanottuun yritysten yhteiskuntavastuupolitiikkaan. Tämä tilanne on sellainen, eh, joka pitäisi korjata, ja me, me esitämme tässä muutaman suosituksen. EUn ulkoinen politiikka on, pyrkii edistämään ihmisoikeuksia valtavirtaistamalla niitä, erityisesti EUn ö, kauppa- ja ö, kehityspolitiikassa, kaupan suosittumissopimuksessa niin, ja ulkoisissa toimissa myös pyritään suosimaan e ilon agendaa mutta ihmisoikeuksien edistäminen tällä ulkoisella politiikalla pyrkii oikeastaan vain lähinnä dialogiin ja kannustimiin valtioiden suuntaan, kolmansien maiden suuntaan, joilla on ongelmallisia ihmisoikeustilanteita. Ja tämän seurauksena me väitämmekin, että yritykset ja ihmisoikeudet on riittämättömästi mukana tässä EUn ulkoisissa toimissa. Itse asiassa tämä, nämä ulkoiset toimet tukeutuvat pitkälti EUn yhteiskunta, yritysten yhteiskuntavastaapolitiikkaan, jossa pyritään määrittelemään yritysten käyttäytyminen. Tässä yhteydessä CSR on, on jatkuvasti mukana EUn ulkopolitiikan papereissa tavallaan tavalla edistää ihmisoikeuksia, mutta siinä on hyvin vähän konkreettisia toimia ja enemmänkin tarvitaan, niin kuin kuulimme äsken, EUn yhteiskuntavastuupolitiikka on oikeastaan yksinomaan vapaaehtoisuuteen perustuva ja markkinatoimiin ja prosesseihin hakeutuva, eikä niinkään se keskity vastuunkantamiseen ja sitä se on, oikeastaan tukeutuu lähinnä minimalistisiin toimiin. Ja EUn yritysten yhteiskuntavastuupolitiikka on epäonnistunut rationalisoidessaan vapaaehtoisia toimia ja aloitteita. Näitä aloitteita on esitetty. Kuluttaja ei oikein ymmärrä enää, että mitä tämä tarkoittaa, kun puhutaan lisäarvosta. Ja näin ollen on tarpeen myöskin rationalisoida tätä toimintaa tehdä yritysten käyttäytymisestä helpompi kuluttajien ja suuren yleisön kannalta. No niin, näiden havaintojen valossa olemme tehneet muutamia suosituksia, jotka, jotka keskittyvät kahteen peruslinjaan. Erityinen toimi, jota me suosittelemme kansainvälisellä tasolla Euroopan unionin toimesta Tämähän tavallaan on jatkoa vuoden 2008 suosituksille Herarakin raportissa ja, ja niin niille keskusteluille, joita ihmisoikeusneuvostossa käytiin. Ja toisekseen me suosittelemme EUn omaan politiikkaan ja kehykseen tiettyjä asioita. Ha, no, nyt hahmottelen näitä pääsuosituksia sen, sillä tavalla, millä tavalla EU eh, e voisi tukea eh, yrityselämän ja ihmisoikeusagendaa kansainvälisellä tasolla. No, tässä luvussa meillä on kaksi pääsuositusryhmää yhtäältä me suosittelemme EUlle, että se pyrkii selkeään ja kattavaan kansainväliseen oikeudelliseen kehykseen oike- eli yrityselämän ja liike-elämän velvollisuuksista ihmisoikeuksien suuntaan. Ja toinen suosituspaketti pyrkii rohkaisemaan EUta pysymään johtajana kansainvälisissä järjestöissä, kansainvälisissä foorumeilla, kun puhutaan yrityselämästä ja ihmisoikeuksista. Aivan lyhyesti tästä, puheenjohtaja. Ensinnäkin EU omaksui vuonna 2008 ihmisoikeusneuvostossa äh, kannan, että mitään kansainvälisellä tasolla mikään oikeudellinen normi ei ole riittävä. Katsomme, että nimenomaan tätä tarvitaan tällä hetkellä yritys, yrityksiä ja ihmisoikeuksia varten. Äh, selkeän äh, oikeudellisen velvoitteen määritelmä oikeastaan lopettaisi spekulaatiot ja tällaiset epäselvät kannat monissakin, monienkin äh, sidosryhmien tasolla. Oikeastaan suurinta kritiikkiä tässä erityisedustajan äh, raportissa koskee juuri tätä kysymystä. Me uskomme, että selkeän kehyksen kehittäminen y- yritysten ihmisoikeusvelvoitteissa voisi, olla myös, voisi hyödyttää myös läntisiä yrityksiä, koska se lisäisi oikeudellista varmuutta ja se tavallaan äh, tekisi äh, tavallaan reilun pelin kentän helpommaksi ja me suosittelemmekin ensinnäkin, että EU jatkaa erityisedustajan mandaatin tukemista nimenomaan rahoituksella, mutta että rohkaisee häntä myös kiinnittämään enemmän huomiota sille, että kehitetään sitovia kansainvälisiä sääntöjä yrityksille, erityisesti ihmisoikeusasioissa koko tämän toimitusketjun läpi. Sitten toinen suositus EUlle, että EU avustaa tai tutkii tällaisia oikeudellisia kehyksiä ulko, ulkopuolisille investointiprojekteille e, suojaamalla sijoittajia, mutta sen täytyy myös kiinnittää huomiota ihmisoikeuksiin ja tähän ulottuvuuteen. Tämä on tietenkin aika vaikea tasapainotilanne, koska myös tämän harjoituksen myötä täytyy varmistaa myös, että isäntävaltio jatkaa omaa toimintaansa sääntelyn tasolla ja myös ihmisoikeusasioissa. Mutta tästä tärkeä asia on silloin, kun puhutaan oikeudellisesta kehyksestä, joka kehitettäisiin investointien suojaamiseksi, niin tähän liittyy tärkeä vastuukysymys. E- erityisesti silloin, kun puhutaan ihmisoikeusrikkomisesta. Mielenkiintoista Lissabonin strategia oikeastaan avaa uusia näköaloja tähän yhteiseen politiikkaan mukaan lukien inves- ulkoiset investoinnit. Ja tällä alalla, niin kuin tiedätte, Euroopan parlamentti tulee saamaan lisää toimivaltaa tulevaisuudessa. Me suosittelemme niin ikään, että EU jatkaisi selkeyden hakemista kysymyksissä ja mahdollisuuksissa, jotka liittyvät multikansallisten yritysten vastaisia syytetoimia kansainvälisessä rikostuomioistuimessa silloin, kun ihmisoikeuksia on selvästi rikottu. Tätähän ei, tämähän ei kuulu nyt, nyt Rooman sopimuksiin ja pragmaattista lähestymistapaa ei löydy esimerkiksi tällaisten yhteisten rikostoimien tasolla, mutta pitäisi saada joku säännöstö, kansainväliseen rikossäännöstöön tästä ja me olemme nyt oikeastaan 11 vuotta jatkaneet Rooman ohjesäännön kehittelyä. Nyt on syytä keskittymistä tähän kysymykseen. Lopuksi on tärkeää tässä katsannossa muistaa, että EU e pyrkii selventämään myös työvoimastandardien statusta ihmisoikeuksia silmällä pitää niin ikään aloittaa omista dokumenteista. Sitten toiset suositukset kansainvälisellä tasolla liittyvät siihen, että että me rohkaisemme EUta jatkamaan, jatkamaan johtajuuttaan kansainvälisillä foorumeilla ja kansainvälisissä organisaatioissa näiden asioiden käsittelyssä. Niin kuin herra Ragi jo mainitsikin, että keskustelua käydään ihmisoikeusneuvostossa, jossa EUn pitäisi oikeastaan käyttää kaikkia keinojaan painaakseen päälle kunnianhimoisempien tavoitteiden puolesta yrityselämässä. Mutta on monia muitakin kansainvälisiä järjestöjä ja foorumeita, joissa tämä voidaan tehdä. EU voisi aloittaa aloitteellisuuden keskusteluissa OECDssä esimerkiksi suuntaviivojen tarkistamiseksi, niin kuin tässä herra Ragin raportissakin mainittiin. Ja tässä hengessä voitaisiin pyrkiä arvioimaan, miten tämä käytäntö on kehittynyt ja keskittyä myös niihin kysymyksiin, mitkä liittyvät vastuuseen yrityselämässä suhteessa näihin suuntaviivoihin. On monia muitakin asioita ja foorumeita, ILO esimerkiksi, jopa VTO jossa kysymys voisi olla, että miten voidaan sovittaa yhteen tietyt perus, tämän järjestön perustandardit ja toisaalta ihmisoikeudet. Meillä on myös toinenkin luku tässä raportissamme, joka sisältää suosituspaketin, joka liittyy tavallaan EUn omaan politiikkaan ja juridisiin lähestymistapoihin – suhteessa yrityselämään ja ihmisoikeuksia. No, tässä on oikeastaan viisi suosituspakettia tässäkin. Se alkaa ö, ö, sillä, että ryhdyttäisiin uudelleen pohtimaan tätä vapaaehtoista lähestymistapaa. No miksi vapaaehtoista aloitteet ihmisoikeusasiassa yrityselämässä ovat niin tärkeitä? No, me uskomme, että niitä pitäisi täydentää myös sitovilla toimilla – ja myös keskittymällä vastuukysymykseen silloin, kun yritykset rikkovat ihmisoikeuksia. Me näin ollen rohkaisemme ja suosittelemme, että EU oikaisee omaa äh, yritysten yhteiskuntavastuupolitiikkaa siihen, että saataisiin selkeämmät velvoitteet yritykselle ja tällä tavalla voitaisiin saada myös yritykset tarvittaessa tai mahdollisesti vastuuseen silloin, kun rikkomuksia tapahtuu. On jo sanottu aikaisemminkin, että yritysten yhteiskuntavastuupolitiikka keskittyy tällä hetkellä prosesseihin, mutta meistä sen pitäisi keskittyä myös tuloksiin. Ja tässä mielessä myös siihen, että opitaan näistä tuloksista, kun ajatellaan yritysten parhaita käytänteitä. Me uskomme myös, että, että on että niin parlamenttikin on esittänyt usean otteeseen, että on paikallaan saada lainsäädäntöä, jolla saataisiin pakollista raportointia ihmisoikeustilanteesta mukaan lukien toimet tai toiminta ulkomailla. Tämä onkin sellainen asia, joka vaatii lisäkeskustelua, kun tähän liittyy tilinpito ja konsolidoidut tilit ja niin poispäin, jotka kuuluvat EUn oman harmonointidirektiivin piiriin. Sitten lopuksi me katsomme, että EU, EU pitäisi myös pohtia tätä valiovertailukäytäntöä, jotta saataisiin ikään kuin löydettyä parhaat yritykset esiin verrattuna muihin yrityksiin. Esimerkiksi EU voisi määritellä kehykset yrityksille, jotka ovat mukana oikein, reilussa kaupassa. Tässä on ensimmäinen asia, että voitaisiin pohtia näitä vanhoja vanha, vapaaehtoisia toimia. Sitten toinen EUn oman politiikan sirpalointi liittyy siihen, että nyt pitäisi rationalisoida ja valiovertailla myös yksityisiä yritysten yhteiskuntavastuualoitteita. Niitä sitäkin on tuloillaan, mutta valitettavasti se tapahtuu niin epäkoordinoidulla tavalla, että siitä on täysin mahdotonta kuluttajille – saada, suurelle yleisölle saada jonkinlainen yleiskuva siitä, mitä se kaikki tarkoittaa. Me rohkaisemmekin EUta selvittämään tätä ja ryhtymään toimiin, jotta valiovertailtaisiin yksityisiä aloitteita, jotta saataisiin niistä ymmärrettävämpiä ja vertailukelpoisempia kuluttajien ja suuren yleisön silmissä jos mahdollista, niin olisi hyvä kehittää myös tällaista, tällainen yksi viitedokumentti yritysten käytänteistä, joka jossa jos, joita yhteiskuntavastuulliset yritykset voisivat seurata. Ja tälle pohjalla on sitten ehkä helpompi rakentaa tällaista yleistä valppautta, niin kuin erityisedustajakin totesi. Sitten tämä sidosryhmien foorumi, nämä ovat hyödyllisiä tässä katsannossa, mutta niitä pitäisi seurata EUn toimielinten toimesta jotta voitaisiin saada mielekäs ja kunnianhimoinen panostus. Tässä suhteessa olisi myös paikalla, että, että EU kehittää markkinatietoisuutta äh, yhteiskuntavastuullisista yrityksistä. ei sitten rohkaista myös indeksointia parhaista ihmisoikeuksista ja parhaista yrityskäytänteistä tässä suhteessa? On muitakin suosituksia, jos sallitte vielä puheenjohtajia, mutta aivan lyhyesti, hyvin lyhyesti Kolmas suosituspaketti on sellainen, että EU pitäisi uudelleen tasapainottaa ulkoinen politiikkansa suhteessa eri ihmisoikeuksiin siten, että saataisiin uusi tasapaino tämän dialogin ja vastuun kantamisen välillä. Nyt meillä on sellainen tilanne, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen on vahva prioriteetti EUn ulkosuhteissa, mutta se on lähinnä keskittynyt dialogiin. Kysymys onkin siitä, että eikö voitaisiin rakentaa tätä dialogia enemmän tällaisen vastuunkantamisen pohjalta, pohjalta ihmisoikeusrikkomistapauksissa. Ja näin ollen pitäisi ei, keskustella, ei puhuta pelkästään vuoropuhelusta, vaan keskityttäisiin myös mahdollisuuteen saada välineitä, joilla voitaisiin auttaa kapasiteetin rakentamissa muissa maissa, jotta saadaan luotua lisää tietoisuutta ihmisoikeuksista yrityselämässä ja liikelemässä. Luulenpa, että myös tässä katsannossa kysymys, niin kuin sanomme tämän esityksen alussa, e, yrityselämä ja ihmisoikeukset, sillä pitäisi olla oma paikkansa dialogissa. Juuri tällä hetkellä tämä dialogi keskittyy hyvin vahvasti valtioihin ihmisoikeusasioissa. Onkin kysymys siitä, eikö pitäisi saattaa tähän mukaan myös yritykset, monikansalliset yritykset, kuten siis tavallaan prosessin subjekteina tähän dialogiin. Ja silloin siitä voitaisiin keskustella avoimesti myös kolmansien maiden kanssa. GSP Plus, kotonuun sopimus, taloudellinen kumppanuus, nämä kaikki sopimukset, niistä on puhuttu. Tässä, niistä on puhuttu tässä briefin paperissamme, mutta on myös syytä ehdol, saada ehdollistamismekanismeja näihin sopimuksiin tehokkaimmiksi, jotta voitaisiin kohdentaa näitä yrityksiin. Meillä on sitten viimeinen suosituspaketti, jonka vain mainitsen, nimittäin se, että me katsomme, että näiden suositusten valossa, joita erityisedustajakin antoi, myös oikeussuojakeinot ovat perustavanlaatuinen asia jos halutaan päästä hyvin eteenpäin ihmisoikeusasiassa yrityselämässä. Ja nyt kun ajatellaan sitä asiantuntemusta, jota on, niin EU pitäisi kehittää tällainen uhrihakuinen vastuunkanto. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Paljon kiitoksia herra Wouters. Euroopan julkisia varoja on käytetty hyvin. Herra Morrison, te olette ihmisoikeusinstituutin johtajana. First I'd like to thank... Puheenjohtaja, kiitän ensinnäkin alivaliokuntaa mahdollisuudesta Nimittäin tämä yritysjohtajien ihmisoikeusaloite on kuuden, kuusi vuotta vanha aloite, joka perustettiin täällä Brysselissä vuonna 2003. Se on kerännyt yhteen johtavia yrityksiä kaikilta yrityselämän sektoreilta. Tarkoituksena osoittaa, miten ihmisoikeus Julistusta voidaan integroida yritysten toimintaan maantieteellisesti poliittisten, maantieteellisten poliittisten ja bisnesrajojen yli. Me olemme käyttäneet prosesseja, työkaluja, keinoja, jotka helpottavat meitä ja muita yrityksiä etenemään tällä ratkaisevalla alueella. Jäsenyrityksemme ovat maailman suurimpia ABB, Areva, Barclays, Ericsson, Gap, General Electric, Hewlett Packard, National Grid, Novartis, Newmont, Novo Nordisk, Statoil, Coca-Cola, Zain. Puheenjohtajana on ollut Mary Robinson, Irlannin entinen puheenjohtaja, entinen YK on ihmisoikeus edustaja. Me olemme täällä nöyränä ja sen yrityksemme suhtautuvat avoimesti haasteettensa monimutkaisuutensa, mutta ne luottavasti kehittävät proaktiivisia lähestymistapoja. Viimeisen kuuden kaukana me olemme yhä enemmän huomanneet, että yritykset ja ihmisoikeudet liiköön yhä lasten kengissä, mutta se lähestyy uutta kriittistä kehitysvaihetta, joka johtaa siihen, joka vaatii enemmän johtoa valtiolta ja kansainväliseltä organisaatiolta. Jossakin kommenteissa, joita esitän, pätevät sekä yrityksiin kuin valti- valtioihin, eikä tämä ole mikään kritiikki, vaan haluamme lisää läheisempää kumppanuutta. Me olemme olleet yrityksen tukemassa eturintamassa varsin John Dragita ja me olemme ää, äh, yhtyneet äh, YKn neuvostoon tukeessamme tätä suojelle kunnioita ja tarjoaa oikeusuojaa keikkoihin. Ää, äh, tässä sitten sitten siteeraus, sitaatti, joka tulee Amnesty International, joka ei tule Amnesty Internationalta, joka voisi tullakin, vaan se tulee kolmelta globaalilta bisnesyritykseltä. Te puhutaan väliin äh, nopeasti äh, tulkkien kannalta. I'm, I'm trying to. The International Organization of Employers, the International Sävälliseltä työnantajien organisaatiolta, kansainvälistä kaupan kamarilta ja OECDn bisnesneuvon antavalta elimeltä. Ja haluaisin lyhyessä ajassa sitten kolme merkittävää näkökohtaa teille. Ensinnäkin yritykset ovat valtioita edistämään tätä yhteistä kehikkoa. Tämä vapaaehtoinen pakollinen eh, keskustelu on ylipolarisoitunut EU:ssa ja tässä on aito mahdollisuus EUn johtajuudelle. Ja Yritykset eivät valtioita tukemaan tätä yhteistä kehikkoa. Valtioiden velvollisuus suojella ihmisoikeuksia, vai tätä hallitukset tarjoavat tasaisemman pelikentän yrityksille, vahvemmalla säätelyllä, mutta myöskin luomalla poliittisia odotuksia. Me nämä mahdollisuuksia paremmin yhteensopivien kauppa-, investointi-, yritysoikeus, arvopaperi- ja ihmisoikeuspolitiikalle. Ja yritysten riskit kasvavat silloin, kun nämä politiikat eivät vastaa toisiaan tai ovat ristiriidassa. Ihmisoikeusodotuksien täytyy olla paremmin suunnattuja, samansuuntaisia kahdenvälisen kauppa- ja investointisopimuksen kanssa. Ja tämä pätee myöskin vientiluontoihin, kansainväliseen kehitysapuun ja myöskin EUn yritys. Äh, tästä toimista. Jotkut eurooppalaiset valtiot ovat voimakkaita johtajia bisnes- ja ihmisoikeutta dialogissa globaalisti, mutta me haluaisimme vahvemman kannan Euroopalta. Bisnes, myöskin haluaa, että ää, äh, valtiot pistävät jälkijunassa tulevat ja vapaamatkustajat vastuuseen. On parempi, on selkeä tarve ää, äh, lisätä oikeussuojaa ja vastuvelvollisuutta vastuullisuusmekanismeja transnationaalisiin yrityksiin, jotka tällä hetkellä eivät paljoakaan piittaa ihmisoikeuksien rikkomuksista tai osallistuvat niihin. Ja EU voisi vahvistaa myöskin OECDn kansallisia kontaktipisteitä tai oikeusasiamiehiä unionissa. Ratkaisevat, että eurooppalaiset valtiot voisivat myöskin viedä tätä kehikkoa muille alueille, kuten Afrikan, Aasian ja äh, Amerikkaan, jotta myös sekä omat että muut hallitukset joutuisivat vastuuseen. Tällä hetkellä ää, muutamat ää, eurooppalaiset yritykset kiinnittävät huomiota ja niihin kohdistuu paljon ää, ihmisoikeus- ja poliittista angstia ihmisoikeuksien rikkomusten, mutta joskus tämä on oikeutettu, mutta tämä kätkee paljon tollis, syvemmän todellisuudessa kiinalaiset, venäläiset, brasilialaiset ja intialaiset yritykset pitäisi myös saada vastuuseen. Meidän pitäisi tehdä kaikki, että Euroopan yritykset olisivat johtavia ihmisoikeuksien alueella ja valtiolla myöskin roolinsa silloin, kun e, erityinen rooli vielä, jos yritykset ovat täysin tai osittain valtioomisteisia ja nykytalousoloissa tämä on ihan merkittävämpi alue. Ja toiseksi, milloin nämä yritykset ovat valtioviranomaisten merkittäviä tavarantoimittajia ja pk-yritykset äh, kohtaavat kapasiteettia ja resurssien jako-ongelmia. Ja neljänneksi, äh, silloin kun yritykset eivät ole varsin ja ne eivät välttämättä ole valtioiden verotettavissa, mutta niiden pitäisi noudattaa ihmisoikeuksia yhtä paljon. Tämä vapaaehtoisuus pakollisuuskeskustelu on turhan polarisoitunut ja bisnesten todellisuus sotkeutuu. Ihmisoikeushaasteet Euroopassa ovat usein monimutkaisia. On usein paikkoja, joissa valtiot eivät halua tai kykene suojelemaan väestöä sisäisen konfliktin, korruption tai köyhyyden vuoksi. Säätelyympäristö on erittäin epätasainen ihmisoikeuksien alueella – ja usein yritysten täytyy luovia ristiriitaisten vaatimusten välillä, joista ovat paikallinen väestö ja toisaalta ihmisoikeudet saattavat myös keskenään olla ristiriidassa. Selvää, että ihmiso- velvollisuus on ihmisoikeuksia valtioilla ja erityisesti isäntävaltioilla, mutta yritykset usein huomaavat, että niiden täytyy arvioida kansallisten lakien seurauksia, ka- kansainvälisten ihmisoikeusnormien seurauksia – ja arvioida, minkälaisia sosiaalisia investoijien niin ja poli- poliittisia odotuksia kohdistuu yritykseen, jotta lähestymistapa YSV, jolla voisi olla jotain merkitystä 27 EU-maan joukossa, jossa valtiot ovat aika vahvoja. Ja jonkun jossain määrin niin tasainen pelikenttä on yksi asia. Mutta tämä saattaa merkittää hyvin vähän ihmisoikeuksissa, jos eurooppalaiset yritykset toimivat unionin ulkopuolella. Ja lopuksi, viimeinen näkökohtani on, että Euroopalla on aito mahdollisuus osoittaa johtajuutta. Parhaat ää, äh, bisneksen ja ihmisoikeuksien kumppanuusprojektit ovat olleet EUn ulkopuolella ja kun Euroopan valtiot ovat olleet mukana, se on ollut huolimatta pikemminkin kuin äh, EUn ysv kannosta Innovoivimpaa työtä on äh, osissa Afrikkaa, Lähi-idässä, Etelä- ja Itä-Aasiassa. Ja EUn jäsenvaltioiden kehitysyhteistyöministerit tukevat joitakin näitä projekteja. Yritykset ovat valmiita astumaan johtamaan asemaan ensiksi työvoiman oikeu, työntekijöiden oikeudet, jossa sitten kansalaiset poliittiset oikeudet, öljy- ja kaivannaisteollisuudessa. Ja nyt se on monimutkaista. Esimerkiksi Google, Yahoo ja Microsoft ovat, ö, toimivat esimerkiksi ilmaisuvapauden ja yksityisen suojan alueella. ne ovat Nordis Aventis ovat ensimmäiset lääkeyritykset, jotka tunnistavat vastuunsa oikeudessa, liittyen oikeuteen terveyteen. Suez Veolia, Johtamis Water, Coca-Cola ja Pepsi ovat kaikki tunnistaneet ihmisoikeudet suhteessa veteen noin poispäin. Mm, ei ole parempaa kehikkoa kuin YK ja professori Raggien kehikkoa ja Business Leaders Initiative eh, liittyen ihmisoikeuksiin suosittelee tätä kehokkoa Euroopan parlamentille ja toivovat sen inspiroi teidän toimintaa lähikuukausina ja vuosina. Kiitos. Kiitos herra Morrison ja puheenvuoro on Rova Kasalilla. Hän on Euroopan yri, yritysoikeuden kuolleiden puolesta ja siihen kuuluu paljon kansalaisjärjestöjä, joita täällä on paikallakin. Rova Kasalla. Teillä on, onko teillä jotain näytettävää meille? Toimiko tämä? Savä? Ça va marcher.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 Merci, Madame euh, la um, would like to thank the subcommittee. Uh, Haluaisin uh, kiittää ihmisoikeusalivaliokuntaa tästä mahdollisuudesta olla täällä tänään. Olemme uh, valmistaneet asiakirjan erityisesti tätä kuulemista varten ja löydätte tuon asiakirjan tuolta ovien läheltä. Tämä European Coalition for Corporate Justice on kattojärjestö. Meidän alaisuutemme kuuluu hyvin paljon kansalaisjärjestöjä, samoin kuin kuluttajajärjestöjä, ammattiliittoja ympäri koko Eurooppaa. Ja muun muassa Amnesty International, Friends of Earth, Oxfam, Greenpeace, eli hyvin paljon. Tätä kuulemista varten olemme tehneet yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa. jotta voisimme eh, näyttää teille, eh, minkälaisia ongelmia eh, meillä on. Haluaisin ottaa esiin neljä asiaa. Ensimmäinen on ensinnäkin se, että pitäisi ymmärtää, mikä meidän mielestämme on ongelma ja mitä me teemme ja miksi me teemme. Toiminnallisen oikeudellisen, järjest- oikeudellisen järjestelmän toimiminen ja se kuilu, mikä tässä on yhteiskunnan ja yritysten välillä. Jotta ymmärtäisi, miten iso ongelma tässä on, kysymys on lähinnä siitä, että ei anneta rangaistuksia. Ja että ihmiset joutuvat kärsimään tästä. Se on erityinen suuri, erityisen suuri ongelma. Euroopan tasolla ei liioin olla tasa-arvoisia. Jotkut yritykset saavat etuja sisämarkkinoilla toimista, jossa kuitenkin rikotaan ihmisoikeuksia ja esimerkiksi ympäristölainsäädäntöä. Jotkut taas eivät sitten saa näitä etuja liittyen esimerkiksi PK-yrityksiin. Jotain tällekin asialle pitäisi tehdä. Haluaisin äh, ottaa esiin muutaman konkreettisen esimerkin äh, Kongon demokraattisesta tasavallasta. Tämän on kertonut meille äh, paikalla ollut todistaja Afromex-nimisestä englantilaisesta yrityksestä. Siellä Afromexia vastaan nostettiin kanne tämä, tätä asiaa tutkittiin ja 2008 elokuussa tästä annettiin sitten lausunto, jossa tarkasteltiin tätä kannetta. Ja siinä sitten Afromexille annettiin tässä tietynlaisia suosituksia, jotta tämän yrityksen on otettava huomioon. Ja siinä on esimerkiksi tässä yrityksen toiminnassa huomioitava ihmisoikeus, vaikutukset. No, yhdeksän kuukautta tämän tuomion jälkeen Afrimex ei ole antanut minkäännäköistä informaatiota siitä, millä tavalla se olisi toimeenpannut näitä suosituksia. this is just one very concrete case from a concrete country congo um, but certainly. Tämä nyt oli Kongosta tämä konkreettinen esimerkki, mutta niitä voisi olla lukuisiakin. Ne kaikki kuvaavat sitä, että vapaaehtoiset toimet eivät tarjoa kunnollisia ratkaisuja kuten esimerkiksi tässä tapauksessa OECDn suuntaviivat ovat enemmänkin vapaaehtoisia suosituksia. Me tarvitsemme enemmän mahdollisuuksia huolehtia katsoa siitä, että nämä tällaiset suositukset toimeenpannaan, kuten jo tämäkin parlamentti on aikaisemmin ilmoittanut ja esimerkiksi G8-kokous on myös sanonut, että vapaaehtoiset toimet eivät voi olla vaihtoehto lainsäädännölle. Toinen asia, jonka otan esiin, liittyy siihen, että me uskomme, että EUlla olisi tässä suuri mahdollisuus toimia. Ja kuten professori Raggi jo täällä puhuikin, hän on hyvin selkeästi esitellyt, mitä EU ja kansainvälinen yhteisö voisi tehdä. Ja meidän mielestäni tässä on nyt Euroopan unionilla historiallinen mahdollisuus toimia ja olla mukana tässä professori Raggin puitteistossa, jonka hän esitteli. Ja toivomme, että professori Ragi voi tuottaa vielä enemmän tästä konkreettista ohjeistusta siitä, mitä esimerkiksi valtiot ja EU voivat tehdä. Me uskomme, että yritysten vastuu on yksi asia ja myös se, että ihmisillä on mahdollisuus saada oikeutta. Tämä on asia, jossa me voimme tehdä yhteistyötä sekä RAGin että EUn kanssa. ilman EUn sitoumuksia eh, esimerkiksi saada aikaan eh, kestävää kehitystä, eh, ilmastotavoitteet, ihmisoikeudet ja niin edelleen ei ole mahdollista ilman, että EU huolehtii myös yritystensä vastuista. Me olemme nähneet tässä finanssikriisissä, että koko päätöksen tk eh, menetelmä on muuttumassa myös yksityisellä eh, sektorilla. Ja tämä eh, koordinoitu kampanja, jossa eurooppalaiset kansalaisjärjestöt ovat toimineet, on johtanut siihen, että meitä ehkäpä kuunnellaan enemmän. Euroopan parlamentin rooli tässä on ollut huomattava, kun on muutettu tätä ilmapiiriä. Meidän työmme pohjalta toivomme, että yrityspääosaston tekemä tutkimus osoittaisi, mikä on EUn yritysten vastuuntilanne ulkomailla. Ja me haluamme myös vedota tässä Euroopan neuvostoon. Ja me uskomme, että tässä olisi mahdollisuus antaa suurempi mandaatti näille toimijoille täyttää nämä aukot, joita lainsäädännössä on. Ja professori tässä teki meille palveluksen asettamalla tämän asian oikeaan puitteistoon, nimenomaan ihmisoikeusulottuvuuteen. Kolmantena se työ, mitä me olemme kansalaisjärjestönä tehneet ja olemme ehdottaneet tiettyjä ratkaisuja. 2008 toukokuussa esittelimme tutkimuksen, joka löytyy meidän webisivustoltamme ja samoin kuin tuolta huoneen takaosasta pöydältä. Äh, ensinnäkin äh, tähän ratkaisumalliin tässä on kolme periaatemallia. Me haluamme äh, työskennellä asioiden parantamiseksi. monissa, monikansallisissa yrityksissä on paljon eri oikeushenkilöitä ja sen myötä myös tiettyjä, tiettyjä rajoituksia eh, niiden vastuukysymyksissä. Me uskomme, että hyvä keino muuttaa tätä tilannetta olisi eh, muuttaa tätä rajallista vastuukysymystä. Ja se olisi hyvä asia myös ympäristön kannalta. Kuten tässä luonnoksessa näkyy, tilanne tällä hetkellä on se, että että eurooppalainen yritys voi saada etuja maailmanlaajuisesti, vaikkakin vastuu olisi vain siellä ihan ketjun alimmassa päässä. meidän mielestämme teillä pitäisi, teidän pitäisi esittää jonkinnäköisiä tiettyjä vaatimuksia ja, ja sääntöjä näille yrityksille liittyen koko yritysryppään ihmisoikeus- ja ympäristövastuisiin. Me haluaisimme myös lainsäädäntöä, jolla voitaisiin ennaltaehkäistä ja muutenkin ehkäistä esimerkiksi ihmisoikeusrikkomuksia ja ympäristörikkomuksia paljon enemmän työtä on tehtävä vielä, jotta voitaisiin selvittää erilaisia malleja, joista professori Ruggi täällä jo puhui. Ja me toivommekin, että professori Ruggi ja muut, jotka työskentelevät näiden asioiden parissa, jatkaisivat työtään tällä sektorilla. Toinen näkökulma liittyy oikeuden, siihen, että saa oikeutta. Ei ole mitään mieltä, että on paljon lainsäädäntöä, jos ei mitään toimeenpanna eikä kukaan valvo, että asiat toimivat. Joten jos on tiettyä säätelyä, niin silloin se täytyy toimeenpanna tehokkaalla tavalla ja tätä kautta voidaan esittää uudistuksia, jonka kautta kansalaisilla olisi myös oikeus esittää kanteita yrityksiä kohtaan. Ja sitä kautta voitaisiin myös saada aikaan muutoksia lainsäädäntöön, joka koskee esimerkiksi vahinkoja ja vastuutaakkaa, jotka ovat usein este oikeuteen lähtemiselle kansalaisille. Meidän mielestämme kansalaisjärjestöillä pitäisi myös olla mahdollisuus viedä eteenpäin näitä kanteita. Kolmas suuntaus liittyy avoimuuteen kuten professori Wouters täällä jo esitteli. Euro, EU ja eurooppalaiset yritykset uusilla markkinoilla tarvitsevat, tai niiden olisi ehdottomasti myös ähm, julkaistava raportteja esimerkiksi parhaista mahdollisista käytänteistä emme me näitä nyt tästä ihan hihasta ole ravistaneet, vaan on olemassa jo tiettyjä asioita, joiden pohjalta voidaan lähteä eteenpäin. EUlla onkin tiettyä lainsäädäntöä. Näissä raporteissa täytyisi yhtäältä identifioida tämä yritysrypäs ja määritellä tämän yrityksen vastuut. Toiseksi siinä tulisi eh, identifioida myös eh, ihmisoikeus- ja ympäristöriskit ja se, millä tavalla yritys pyrkii vähentämään näitä mahdollisia riskejä. Ja kolmanneksi erityisen tärkeää, mitkä ovat nykyiset vaikutukset ympäristöön ja ihmisoikeuksiin tämän yrityksen toimista. Me uskomme myös, että täytyisi olla tietynlaisia sektoraalisia indikaattoreita. Ei meillä voi olla samoja äh, indikaattoreita kaikille sektoreille, yrityssektoreille. Tätä pitäisi äh, työstää hieman enemmän sillä tavalla, että kaikki osapuolet osallistuisivat tähän työhön. Meidän mielestämme äh, yritysjohtajien täytyy olla vastuussa näistä raporteista. Sitten me haluaisimme, että kansalaisjärjestöt ja mahdolliset uhrit, että heillä olisi oikeus vetää kyseinen yritys oikeuteen. Tällä hetkellä tilanne ei ole sillä tavalla. Ja erittäin tärkeää on myös se, että nämä raportit arvioidaan puolueettomalla taholla. Olemassa olevaa EU-lainsäädäntöä voitaisiin hieman muokata niin, että, mukaan, että saataisiin mukaan nämä ehdotukset, mutta tämä nyt on tällä hetkellä vielä periaatteellisella tasolla. Paljon työtä on vielä tehtävä ja me toivomme, että parlamentti voisi auttaa meitä kehittelemään näitä ajatuksia eteenpäin. Viimeinen asia liittyy suosituksiin. Haluaisin ehdottaa tiettyjä suosituksia Euroopan parlamentille – Meillä on suuret, suuria mahdollisuuksia tässä nyt tulossa kahden kuukauden kuluttua on Eurooppa-vaalit. Me tiedämme, että ohjelmat, vaaliohjelmat on jo laadittu, mutta toivomme, että poliittiset ryhmät saisivat mahdollisuuden ottaa mukaan vaalityöhönsä ainakin joitakin näitä yrityslainsäädäntöön kuuluvia ja vastuuseen kuuluvia asioita. Me uskomme myös, että seuraavina kuukausina heti vaalien jälkeen parlamentilla on hyvin tärkeä tai ehkäpä kaikkein tärkein rooli, nimittäin eh, hyväksyä eh, uusi komissio. Me haluaisimme ja toivoisimme, että valiokunnat eh, ottaisivat nämä asiat esiin jokaisen komission nimittämisen yhteydessä. Seuraavana lainsäädäntökautena toivoisimme, että saataisiin aikaan enemmän keskusteluita ja kuulemisia yritysten vastuista kaikissa valiokunnissa. Työllisyysvaliokunnassa tätä on jo järjestetty ja nyt näemme, että myös ihmisoikeuksien aliavaliokunnassa on tätä tehty, mutta meidän mielestämme myös muiden valiokuntien tulisi osallistua tähän työhön ja kutsua esimerkiksi uhreja paikalle osallistumaan keskusteluun. Parlamentin olisi tärkeää myös varmistaa ja seurata äh, yrityspääosaston tekemää raporttia, joka valmistuu ihan piakkoin ja seurata sitä, mikä on kaikkein paras puitteisto liittyen EU-lainsäädäntöön, äh, joka koskee yrityksiä. Toivon mukaan, että tässä voidaan huomioida tietyt porsaanreijät, voidaan huomioida myös äh, parannusmahdollisuuksia, kannustamia ja äh, parlamentin tulisi myös äh, esimerkiksi käyttää äh, kehitysrahastoja, jossa on jo mietitty tiettyjä projekteja, jotka koskevat yrityksiä. Sillä on varattu rahaa kehitysmaiden tietyille yrityksille. Eikä tämä, näitä rahoja ei saisi käyttää ilman tiettyjä minimistandardeja liittyen esimerkiksi ihmisoikeuskysymyksiin. Ja mitä tulee Euroopan unioniin yleisellä tasolla, hyvin paljon asioita vielä olisi kehiteltävä ja ehkäpä professori Wouters äh, olisi valmis kehittelemään eteenpäin tätä, äh, näitä meidän esittelemiä ajatuksia. Mutta ainakin nyt nämä kolme avainkysymystä ovat ne tärkeimmät. Ja toivomme, että mahdollisimman nopeasti lähitulevaisuudessa saataisiin jonkinnäköinen lausunto, jossa tunnustettaisiin se tosiasia, että että tarvitaan tämä professori Ruggin esittelemä kansainvälinen puitteisto, jonka kautta EUn tasolla annettaisiin tietyt vastuut yrityksille ja valtioille ja että löydettäisiin jonkinnäköiset keinot parantaa tilannetta. Toivomme, että komission tutkimukselle tulee seurantaa ja tärkeää on myös se, että tunnistetaan vastuut näissä kysymyksissä myös komission eri osastoilla, koska ei ole täysin selvää, kuka on vastuussa kaikista asioista, koska EUn tasolla ei ole ollut yhtä yhtenäistä vastuukohtaa, kuten professori Ruggi täällä jo toi esiin. Joten toivomme todellakin, että nämä asiat otetaan huomioon, määritellään nämä vastuukysymykset ja toivomme myös, että tulevaisuudella annettaisiin enemmän voimavaroja tämän työn tekemiseen. Kiitos. Paljon kiitoksia, Rava Casals. Teidän koordinaattionne on tämmöinen tyhjennetellään sama toimintoosohjelma. Jos ajatellaan yhtä neljästä mietinnöstä me olemme kaudella me, me olemme hyväksyneet ajatuksen, että yritykset voisivat ihmisoikeus- ja ympäristöoikeuden rikkomisista saada sanktioita ja neuvosto on tukenut tätä täysistunnossa tätä. minä kyllä sitä mieltä, että ilman sanktioita joko kansainvälisen oikeuden edessä EUn oikeudessa tai muuten. Ilman sanktioita on vaikea olla uskottava tavoitteiden saavuttamisessa. Muistutan teitä tästä mietinnöstä, joka on paalottanut tämän tärkeän periaatteen. Ja viimeinen pohja herra Evans, te olette OECDssä ammat, yli Genevan antava komissiota. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Niin kuin päivätyöni on, on vastaan tämän OECDn äh, neuvoantavan komitean pääsihteeriydestä, mutta olen myös sen EAYn ö, toiminnassa. Mutta ajattelin, että tänä päivänä ehkä ajattaisi jotain henkilökohtaisia käsityksiä sekä tästä kontekstista, josta joka, johon professori Rogin, Rogin äh, työ perustui, ja eräistä kokemuksista, joita on, jossa on käytetty yhtä välinettä, joka on ollut kuitenkin aika heikko, eli monikansallisten yhteistyöiden, äh, yhtiöiden suuntaviivat, jotka ovat olleet nyt käytössä kahdeksan vuotta vuodesta 2000 lähtien. Ensinnäkin tästä kontekstista. No ensinnäkin tämän keskustelun tärkeys ihmisoikeuksista on tullut merkittävällä tavalla esiin meidän järjestöissämme yksityisellä sektorilla useimmat jäsenemme jollakin tavalla toimivat jossakin tuotantoketjun osassa ja ovat ympäri maailmaa ja joitakin vaikutuksia näkyy muun muassa heikoissa palkoissa ja on vaikeuksia monessa tapauksessa käyttää voimaa, niin kuin aikaisemmin ehkä on ollut tällainen keskitetty valta oikeastaan on myös ihmisoikeusstandardien edessä. Ja toisaalta ollaan myös tämä yritysten puutteellinen vastuunkanto, se on keskeinen asia. Sitten me järjestelmä etsivät käytännönläheisiä ratkaisumalleja yrittääkseen ratkaista joitakin näistä asioista ja yrittääkseen lisätä tilaa työmarkkinasuhteissa, jotta voitaisiin saada enemmän vastuuta ja, ja pyritään myös parantamaan hallintorakenteita. Eräillä muilla foorumeilla professori Rakea on keskustellut näistä Geneven keskusteluista. Me haluamme kuitenkin päästä tästä, tästä tästä junasta pois. Kolmanneksi pitkän päälle meidän kokemuksemme viimeisen viiden vuoden aikana ovat olleet Euroopan, kun Euroopan komission määritelmää yritysten yhteiskuntavastuusta, niin kuin puhujat ovat keskeneet, se on oikeastaan vienyt keskustelua taaksepäin eikä niinkään eteenpäin. Ja samalla tavalla kuin professori Raki tänään aamulla sanoi, se on johtanut oikeastaan monien keskeisten toimijoiden toisenlaiseen asemaan. Ja lopuksi muutama kuukausi sitten meillä oli tällainen keskustelu erään, erään markkinoiden suurimman epäonnistumisen yhteydessä, kun käytiin tätä ilmastonmuutoskeskustelua, jota käytiin jo kaksi vuotta sitten, joka on ehkä suurimpia epäonnistumisia historiassamme, ekonomistien mielestä, mutta tällä hetkellä viime vuonna sitten syntyi tämä finanssikriisi. Ja keskustelu on oikeastaan aivan selvää, että tällainen itsesääntely merkitsee useimmiten puut, puuttuvaa sääntelyä. Ja keskustelussa on näkynyt myös yhteis- yritysten yhteiskuntavastuu, ja se on joutunut aika huonoon valoon tässä tilanteessa. Oikeastaan erää, tämä nykyinen tilanne, jos, jos Genevessä oltiin junaradalla nyt ollaan oikeastaan, oikeastaan risteyksessä, kun muodetaan sitä, millä tavalla me tästä mennään eteenpäin. Ei pelkästään finanssimarkkinoilla, kun ajatellaan sen vaikutuksia myös ihmisoikeuksiin. Mutta tätä taustaa vasten ehkäpä muutama kommentti professori Ragin puheenvuorosta liittyen oikeussuojakeinoihin. Kuten monet muut puhujat tänään aamulla, voidaan kysyä, viedäkö se meitä eteenpäin käytännönläheisten ratkaisujen hakemisessa. Ensinnäkin tästä kokemuksesta, joita meillä on ollut valtion toiminnassa, kun valtio yrittää suojata Luulen, että perustavanlaatuinen ongelma on juuri se, niin kuin tässä raportissa näkyi, että instituutiot eivät ole toimineet hallitustasolla, ja tämä taas näkyy myös kansainvälisellä tasolla siitä, miten tavalla hallitusvalta suhtautuu politiikan johdonmukaisuuteen, eikä tämä johdu pelkästään puutteellisista työvoimastandardeista, niin kuin tänään aamulla kuulimme, professori Raki sanoi, että, että jossakin asiassa olemme menneet eteenpäin ilossa ja työvoimastandardien tasolla. Se on, pitää paikkaansa suhteessa niin kuin oikeuskäytäntöön ja niin poispäin, ja miten se on vaikuttanut. Ja OECDn suuntaviivat tietenkin tukeutuvat ilon standardeihin. Mutta on edelleenkin ongelma sen soveltamisessa, ja ongelma on edelleenkin sen toimimattomuudessa, noin niin kuin, kun ajatellaan hallitusten taloudellisia etuja, niin kuin se näkyy aika tiukassa sääntelyssä, kuten investointisäännöissä tai kauppasopimuksissa ja siinä, miten tämä näkyy myös työvoimastandardeissa. Ja tämä taas puolestaan näkyy siinä, miten OECDn suuntaviivoja sovelletaan, niitä sovelletaan heikosti verrattuna siihen poliittiseen prosessiin, joka, jota, jota, jolla on tuettu äh, esimerkiksi investointia ja kauppasopimuksia ja äh, sivililain äh, kehittämisessä tällä alalla. Niin, kyllä jos tarkastaa OECDn suuntaviivojen tarkistamista vuonna 2010, jossa voitaisiin vahvistaa ihmisoikeuksien osuutta. Se on tärkeä tekijä, mutta jo oleellinen haaste on se, että saadaan tasapaino sen, että miten, äh, miten tämä vaikuttaa sitten äh, sosiaalisiin standardeihin OECDn omassa työssä. E, AY-puolella me olemme, niin kuin kansalaisjärjestötkin ovat tehneet, me olemme niin sata juttua päällä, jossa puhutaan siis vuodesta 2001 suhteessa työvoimastandardeihin. Ja me tiedämme, minkälainen, miten nämä kriisit ovat vaikuttaneet. Ja me tiedämme, miten ne ovat päättyneet ja osa niistä on kesken. Noin 5, 50-25 on ratkaistu sellaisella tavalla, joka on ollut myönteinen äh, sen suhteen, mikä olisi ollut äh, se vaihtoehto, että työtä oltaisiin jatkettu entisellä säännöillä. Mutta mutta kuitenkin 12 on hoitunut kansallisella tasolla, jossa hallitus on pyrkinyt aktiivisesti välittämään ratkaisun pääsemisessä. Poliittinen vastuu tai poliittinen tahto täyttää puuttuvan näiden suuntaviivojen suhteen samalla tavalla, kun ajatellaan keskusteluja välineiden ehdollisuudesta, niin kuin tässä tämän aamun raportissa todettiin, meidän pitäisi saada johdonmukaisuutta sen suhteen, mitä valtiot odottavat hyvältä käyttäytymiseltä taloudellisilta toimijoilta, niin kuin se näkyy suojelisen suuntaviivoissa, ja taas toisaalta, että mitä sitten todella tapahtuu niin kuin rahapuolella samojen toimijoiden voimin. Ja, ja, ja oikeastaan keskustelu ei mene eteenpäin, kun puhutaan vain siitä, että suuntaviivoja suljetaan vapaaehtoisesti. Ja oikeastaan tässä ei pakoteta valtiolta rahaa, koska tämä on vapaaehtoisuutta. Ja tämä taas ajaa äh, siis valtiovallan vaikeuksiin, koska se vaaditaan suurempia vientiluottotakoita ja niin poispäin. Selvästikin vaikkakin prosessi on meneillään, niin pulmia on tähän oikeastaan. Tässä tulee väkisinkin puhuttua nopeasti, kun yritetään saada kaikki asiat käsiteltyä. Ja sitten vielä näistä oikeussuojakeinoista. Yksi asia, mikä, mikä on keskeistä OECD suuntaviissa, on kansalliset yhteyspisteet. Mutta tässä edelleenkin, niin kuin voitaisiin odottaa, että vain puolet tai kolmasosa kansallisista yhteyspisteistä todellakin toimii sillä tavalla, kun sitä on odotettu ottaa juttuja vastaan, yrittää välittää osapuolten välillä ja sitten myös julkistaa aikaansaadut tulokset. On joitakin myönteisiä tuloksia, joita on saatu tämän, tässä välitystoiminnan asioita. Esimerkiksi Britannian kansallinen yhteyspiste onnistui välittämään hyvän tuloksen joka sitten näkyi tämän yrityksen kansainvälisessäkin toiminnassa, mutta se, missä, missä nämä yhteyspisteet ovat, niin ovat yleensä valtiovarainministeriössä, jossa oikeastaan prioriteetit tässä suhteessa ovat alhaisimmillaan. Kuitenkin yhteyspisteen pitäisi olla sellainen, että osapuolten pitäisi pystyä keskustelemaan siellä ja kysymys myös siitä, mikä on yhteispisteen vastuu ja pystyykö se ylläpitämään jatkuvuutta henkilöstössä ja onko riittävästi resursseja. Kaiken kaikkiaan hyvä, hyvä käytäntö tuntuu olevan enemmänkin poikkeus kuin sääntö. Ja niin me ja keskeinen asia tuntuu kyllä olevan se, että saadaan suuntaviivat toimimaan operatiivisella tasolla. Ja nyt teidän täytyy lopettaa, sanoi puheenjohtaja. No ehkäpä sitten vielä lopuksi. No mitä nyt tästä kriisistä päästään ulos? Totta kai me olemme risteyksessä yhtäältä. Meillä on finanssipaineet yritysten suuntaan ja niiden täytyy leikata kustannuksia, niiden täytyy leikata monissa asioissa. Ja ja jopa tällaisia yhteiskuntavastuuprojekteja ollaan siirtymässä sivuun, mutta toisaalta hallitukset ovat suuria omistajia ja hallitsijoita monissa, monilla äh, finanssisektorin aloilla ja monissa asioissa hallituksen osuus antaa mahdollisuuden tai lisämahdollisuuden. Meidän pitäisi seurata tällaisia aloitteita, joita on esitetty G8 ja g 20 jossa on puhuttu oikeudellisista standardeista ja sen mahdollisista vaikutuksista. Nämä voisivat olla joitakin sellaisia alueita, joita olisi syytä ehkä tar- seurata lähikuukausina. Kiitos. Me lopetamme, kuten kaikki alivaliokunnat, äh, niin, että meillä on li- aivan liian vähän aikaa. E- en voi pyytää kollega, kysy edes kollegalta, onko teillä puheaikaa. Ja, ah, kiitos tulkia, meillä on vähän lisäaikaa. No sitten, Anna. Kiitos. Kiitos, haluaisin kiittää kaikkia puhujia. Tämä aloite on erittäin tärkeä ja haluaisinkin painottaa, miten tämä vaatii monien valiokuntien yhteistyötä tässä parlamentissa seuraavalla vaalikaudella kuten eh, kansalaisjärjestöt ovat ehdottaneet. Eh, näen tässä selkeän yhteyden sen työn välillä, jota me jo teemme täällä esimerkiksi kehitysyhteistyövaliokunnassa. Ja haluaisin kertoa, että tämän työn tuloksena meillä on eh, koko joukko parlamentaarikkoja eri maista ja eri puolueista ja ryhmistä, jotka ovat allekirjoittaneet vetoomuksen ja toivonkin, että tekin osallistutte tähän vetomukseen, joka on siis esitetään korruption lopettamiseksi. Ja minun kysymykseni Jan Walters, John Ruggille olisi, että näettekö te mitään yhteyksiä sen välillä, että vaaditaan lainsäädäntömekanismeja EU-ssa, siis lainsäädäntöä, mitä ei ole vielä olemassa, jotta voitaisiin taistella korruptiota vastaan. Sellaisia mekanismeja, joita tarvitaan myös, jotta voidaan suojella ihmisoikeuksia koska aika usein nämä yritykset, jotka ovat sekaantuneet ihmisoikeusrikkomuksiin kolmasissa maissa, ovat usein niitä samoja yrityksiä, jotka ovat korruptoineet paikallisia viranomaisia ja käyttävät tätä kehitysyhteistyörahaa siihen ja sitä kautta he sitten myös rikkovat ihmisoikeuksia, koska ihmiset eivät saa täytettyä omia perusoikeuksiansa. Niin eikö olisi tehokkaampaa, jos me pystyisimme yhdistämään nämä kaksi näkökulmaa ja vaatia tiettyjä mekanismeja, koska meillä ei ole näitä mekanismeja taistella korruptiota vastaan Euroopassa liioin. Veronika Keiser. En ole varma. Puheenjohtaja, onko aikaa vastata tähän kysymykseen? Herra Eväs vähän mainitsi jo sen, kun kuuntelin häntä. Kiitän puhujia. Nämä uudet rakenteet, joita pitäisi pystyttää Mm, me tarvitsemme säätelykehikkoa, niin sitten vähän joustavampiakin panostuksen muuta. Niin mitä tässä kaikessa tulee tapahtumaan talouskriisin myötä? Ei ainoastaan rahoituskriisiin, vaan talouskriisin myötä. Herra Evans osittain vastasi, kun hän puhui hallituksen uudesta roolista sääntämässä ympäristöä kunnioittaessa Tämä on pieni osa vastausta. Hän on vähän hahmotellut, mutta jos ei mitään muuta kuin itsesäätelyä ole, niin eivät yritykset kauheasti ponnistele. Ja uuden lainsäädäntökauden aika, seuraavan lainsäädäntökauden aikana, rouva puheenjohtaja, tavan, että näen teidät siinä puheenjohtajan tuolilla. Meidän täytyy vähän uudelleen kontekstoida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 Rukilla, ja sinäkin voisit vähän, kun olet asian kanssa työskennellyt vähän kertoa, mitä tulevaisuudessa pitäisi tehdä. Puis ensuite, M. Ruggi sera invité à euh, dire ses mots de conclusion. Très rapidement, puisqu'il est déjà 34. Um, thank you for the opportunity. I'll, I'll, I'll... Kiitos mahdollisuudesta. Tulkitsen kysymyksen erittäin ra- ra- rajoitetusti, kun aika on kortilla. Olen vaikuttanut kaikista esityksistä. Myös sinun, John. Ensiksi kiitän, että siirrytään tästä jähmeästä vapaaehtoisuussäätely säätelykeskusteluista. Varmasti monet äh, sidosryhmät ja politiikan laatijat kuulivat tuon mutta yksi asia, mitä teit Genevessä. Öö, siirryt asemasta, jossa sinua pidetään jonkunlaisen öö, luddiittina, ja nyt kaikki ihmiset kannattavat sinua. Mutta kerropa, miten onnistuit sa- saamaan tukea kaikilta? Emme voi ehkä toisilta tätä, mutta voimme oppia. Toisekseen jatkan sitä, mitä Veronik sanoi liittyen kriisiin. Olet aikaisemmin sanonut, että, että meillä on valtavia mahdollisuuksia ja, ja että tämä edistää asioita, mutta jos olen toimin paholaisen asianajan, olen huolestunut, koska meillä on valtava rahoituskriisi. Maailman hallitukset tulkitsevat vain rahoituksesti. He, he tekevät lisäävät kaikenlaisia raportointivaatimuksia, mutta rahoituksesti raamittavat puitteet. Ja kymmenen vuoden kuluttua huomaamme, että me olemme nukkuneet vuosikymmenen ja keskustelu on ollut turhaa. Miten me voimme vähän välttää tämän? Ja sitten liittyen se, mitä eilen sanoit. Ehkä tässä ei ole aikaa komissiolle vastata, mutta he suhtautuvat defensiivisesti siihen, mitä yritysten sen vastuun suhteen täällä on sanottu. Sanoisin teidän puolestaan, että tässä ei ole kritiikkiä kaiken sen suhteen, mitä olette tehneet YSVn suhteen. Paljon siitä on ollut arvokasta. Ja te olette sitä mieltä, että se edistää parhaita käytänteitä. Mutta toivottavasti me kaikki olemme kuulleet, että tämä kritiikki, että, että me olemme menettäneet johtajuuden tässä kysymyksessä, ei YSVssä laajasti ymmärtäen sanoa myös julkisesti se, mikä olen, ollut sanonut yks, yksityisesti, että toivotte, että äh, DG, yritys DGn, äh, toivomme, että DG-yrityksen äh, tutkimus yritysten vastuusta ulkomailla voisi hyödyntää Rugin työtä ja myöskin tukea hänen mandaattiaan tulevaisuudessa. Jos me niin teemme, me voimme osoittaa johtajuutta. Te olette sitoutuneet tähän yksityisesti ja sanoi tämä julkisesti ja tämä näyttää komission toiminnan vähän varmassa valossa, mutta toivon, että jos komissiosta joku vastaa ja so, toivon, että sillä olisi joku ulkosuhteiden DGstä. Oletteko te seuranneet, noudattaneet horisontaalista johdonmukaisuutta vai olemme kannustaneet yhdellä tavalla Genevessä sitten ää, soveltaneet sitä toisella tavalla EU:ssa. Uh, ja meidän pitäisi tehdä tätä jo nyt eikä vaan valien jälkeen. Paljon kiitoksia Richard, herra Rage. Olen pahoillani, mutta ehkä voisitko ihan lyhyesti sitä johtopäätöksen ja reaktionne. Thank you very much. I'll just very... Kiitos. Ihan nopeasti vastaan näihin kysymyksiin ja sen jälkeen tulkkiparat pääsevät lounalle. Ai, tai tekin haluatte vielä puhua selvä. Linkit korruption. Korruptio liittyy nimenomaan kaikkiin saavutuksiin ja, ja ihmisoikeuskysymyksiin. Minun mandaattissani jätetään selkeästi ulkopuolelle tietyt korruptio valtion muodot, koska niihin on olemassa muita mekanismeja. On OECD-sopimus ja nyt tämä maailmanlaajuinen YK-sopimus, mutta korruption alalla tapahtuu kuitenkin paljon enemmän kuin monilla muilla aloilla. Joten kun minun mandaattiani muotoiltiin, niin suuressa viisaudessa he eivät nyt ihan selkeästi jättäneet korruptiota ulkopuolelle, mutta joka tapauksessa se kuitenkin vaikuttaa ja estää monia saavutuksia, joista olemme puhuneet täällä tänä aamuna. Ja sitten mitä tulee talouskriisiin, Tämä on hyvin hankalaa nyt vastata näin nopeasti. Lyhyellä aikavälillä asiat ovat eh, kauheita ja pitkällä aikavälillä ne paranevat. Lyhyellä aikavälillä asiat ovat nyt eh, huonolla tolalla, koska taloudellisen romahduksen eh, yhteydessä yleensä ne, jotka ovat haavoittuvia, kärsivät tästä vielä enemmän kuin ne, jotka voivat paremmin. Me olemme nyt jo kuulleet pakotetusta orjuudesta ja muusta joihin meidän on nyt yrittävä puuttua pitkällä aikavälillä, pit, lyhyellä aikavälillä. Pitkällä aikavälillä uskoisin, että tämä kriisi saa suurin piirtein samanlaiset vaikutukset kuin suuri lama aikoinaan, jos ajatellaan poliittista ajattelua ja poliittisia toimia kotimaissa poliittisella tasolla minun mielestäni tässä nyt tavillaan äh, kalibroidaan uudelleen suhteet markkinoiden ja valtion kesken. Ja olette ihan oikeassa. Monissa äh, valtioissa että näitä asioita käsitellään hyvin monimutkaisissa elimissä. Tilintarkastus äh, ynnä muita asioita puhutaan yrityslainsäädännöstä, puhutaan yrityshallintoa johtoa koskevista säännöistä laista. Ja meidän tehtävämme on huolehtia siitä, että me olemme mukana ja että me emme jätä tätä äh, näille putkinäköisille asiantuntijoille koska me voimme saada aikaan paljon äh, muutosta siinä vaiheessa, kun muutetaan lainsäädäntöä. Ajatellaan esimerkiksi yrityksen toimitusjohtajan äh, velvollisuuksia kun he rekrytoivat äh, henkilökuntaa ja se, että, että näiden henkilöiden on otettava huomioon myös yrityksen vaikutukset äh, ulospäin. Tässä meillä voi olla suuri mahdollisuus. Äh, me avaamme valtavan mahdollisuuden esimerkiksi ympäristön kannalta liittyen nimenomaan johtajien vastuukysymyksiin. Eh, ilman, että kuitenkaan eh, tässä lähdetään totaalisesti muuttamaan yrityslainsäädännön perusrakenteita. Joten siinä meillä voi olla suuri mahdollisuus vaikuttaa. Ihmiset, jotka yleensä istuvat tämän pöydän ääressä neuvottelemassa, eivät välttämättä ajattele näitä asioita sellaisella tavalla kuin me teemme. Joten meidän täytyy varmistaa, että meidän äänemme kuuluu näissä keskusteluissa. Eh, siksi minä nyt suhtaudun kohtuullisen optimisesti tähän asiaan pitkällä aikavälillä, koska keskustelu on tulossa, muutos on tulossa. Meidän täytyy nyt vain varmistaa, että ne asiat, joista, jotka ovat meille tärkeitä, esimerkiksi no, kestävyyskysymykset yleensä ovat mukana. Ja sitten lopuksi, mitä tulee tähän kysymykseen siitä, mitä, oppeja, mitä, mitä me voimme oppia näistä Genevan, Geneven kokemuksista, No, tähän on hyvin vaikea vastata lyhykäisesti. Minä tulen kirjoittamaan tästä kirjan ja myymään sen suurella rahalla. Mutta no, vakavasti ottaen, niin tässä on oikeastaan kolme elementtiä matkalla sieltä tähän. Yksi on se, että me olemme olleet eh, hyvin empiirisiä. Me emme aloittaneet kysymyksillä, vaan vastauksilla. Jos me olisimme todellakin halunneet tietää, mitä todellakin kentällä tapahtuu, mitä sektoreita, mitä yrityksiä, mitä maita, mitä standardeja käytetään, mitä ei, mitkä lähestymistavat toimivat, mitkä ei, mitkä, yhte, mitkä asiat toimivat paremmin kuin toiset. Ja sillä pyrkimyksellä, että olisimme halunneet varmistaa, kun lähdimme neuvottelemaan tai konsultoimaan, että pöydällä olisi ollut tällainen yleinen fakta luettelo asioista, jota ei voida kiistää. Okei, ongelma on todella suuri, se ei ole pieni, ja että nämä asiat toimivat, nämä asiat eivät toimi tässä, meillä on todisteet siitä ja tästä. Tämä tulee muuttamaan keskustelun muotoa. Ei voida luottaa enää vain ja ainoastaan siihen, että puolustetaan omia etuja. Tässä täytyy myös ottaa huomaan myös nämä yleiset faktat. Toinen asia oli se, että pyrittäisiin erityisesti tällaiseen yhteiseen puitteistoon. Ei tämä puitteisto ole mikään ratkaisu kaikkiin meidän ongelmiimme, mutta se olisi kuitenkin yhtenäinen perusta, jossa on kaksi tekijää. Yksi, siinä on mukana kaikki tärkeät sektorit, ja se on erittäin tärkeää tällaisessa keskustelussa. Emme me voi mennä eteenpäin näissä asioissa niin, että jätäisimme bisnesyhteisön taakse, koska sitähän me yritämme muuttaa. Eli heidät on saatava mukaan, meidän täytyy saada hallitukset mukaan, ja ainoa keino siihen on varmistaa, että meillä on tämä tällainen yhteinen perusta. Mutta tämän yhteisen perustan täytyy olla rakennettu sellaisella tavalla, että se ei myöskään estä mitään pitkän aikavälin mahdollisuuksia. Niin, että kaikki näkevät, eh, että on esimerkiksi, jos on tällaisia lisäkunnianhimoisia ja muita tavoitteita, niin se on mahdollista, että tämä yhteinen perusta ei sulje ovia mahdollisuuksilta. Eli nämä kaksi tekijää Eh, eli tämä eh, empiirinen eh, lähtökohta ja sitten se, että ei suljeta ovia pitkän aikavälin mahdollisuuksilta kumulatiiviselle muutokselle pitkällä aikavälillä. Paljon kiitoksia, Kestäkää mandaattina mahdollisimman pitkään. Ja parlamentti toki on taattu. Kiitos kaikille pohjalle. Me laskemme sen varan, että Nämä lukuiset kansalaisjärjestöt, jotka ovat paikalla, jatkavat työtään mobilisoidakseen tulevia meppejä. Sekä täällä, että täällä on kaksi ihmistä. Ke- keskustelun lopuksi toisen tunnette parlamenttimme kuuluisa varapuheenjohtaja herra Macmillan Scott. on mukana joku tämä tunne herra Aiman Nur. Hän on ihmisoikeuksien puolustaja. Egyptistä, jolle Euroopan unioni eh, neuvostokomissio ovat vaatineet hänen vapauttamistaan. Hänet on hän on vapautunut helmikuun puolessa välissä ja annan hänelle muutaman sanan.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 minä, äh, minut äh, vapautettiin siis vankilasta juuri ja olen todellakin iloinen ja halusinkin tulla tänne suoraan. Tämä on minulle hyvin symbolinen asia. Ne viimeiset neljä vuotta, mitkä minä nyt olen vankilassa ollut äh, viime presidentinvaalien jälkeen, haluaisin kiittää teitä, rova puheenjohtaja, siitä, että minulla on nyt ollut mahdollisuus, oli mahdollisuus tavata teidät myös Kairossa. Ja Kiitän Euroopan parlamenttia sen ihmisoikeuspäätöslauselmista ja tästä symbolisesta päätöslauselmasta, joka vaikutti hyvin paljon minun tilanteeseeni ja ylipäätään ihmisoikeuksiin Egyptissä. Kun minä olin vankilassa, minä luin Emen Sulasta ja hänen roolistansa Dreyfus-asiassa. Ja silloin minä kysyinkin itseltäni, että onko olemassa samanlaista ennen minulle, joka puolustaisi minua. Ja olen ylpeä voidessani sanoa että tänä päivänä, että minä olen tästä parlamentista teissä, rouva puheenjohtaja, löytänyt minun puolustajani. Ja Macmillan Scottista, varapuhemiehestä. Ja niitä jotka puolustavat muita, joita, joita he eivät edes tunne. Minun vastuuni on äh, nyt äh, viedä eteenpäin, äh, laajentaa vapautta, niin olen saanut osittain vapauteni takaisin, mutta en kuitenkaan kansalaisoikeuksiani. Eli osittaisen vapauten, vapauden. Mutta arabimaailmassa on satoja tuhansia mielipidevankeja, viattomia ihmisiä, jotka yhä vielä odottavat teidän apuanne. Minulla on luettelo ihmisistä Egyptissä, Syyriassa, Damaskuksessa, henkilöistä, jotka ovat sotatuomioistuimen tuomitsemia, jotka eivät ole saaneet minkäännäköistä oikeutta. Ja kaksi henkilöä myös esimerkiksi minun puolueestani tullaan nyt tuomitsemaan sen vuoksi, että he julkaisivat kirjan. Karin Amer minun puolestani hänet erotettiin yliopistosta ja hän istuu vieläkin vankilassa, koska hän on kirjoittanut hallituksesta jotakin. Minulla on luettelo näistä ihmisistä. Ihmisistä, jotka eivät voi palata Egyptiin, jotka ovat syytettyinä – Toivomme, että Eurooppa jatkossakin tekee velvollisuutensa, koska meille Eurooppa on ihmisoikeuksien satama ihmisoikeuskysymyksissä ja vapauskysymyksissä. Kiitän teitä vielä kerran puheenjohtaja sydämestäni tästä, myös tästä mahdollisuudesta, että annoitte minulle mahdollisuuden puhua eh, täällä ja olla täällä teidän kanssanne ja toivon, että voitte juhlia kaikkien uhrien vapauttamista, omatunnon vankien vapauttamista koko maailmassa, eikä ainoastaan arabimaailmassa ja Egyptissä. Merci beaucoup, monsieur Maynour. Euh, nous tâcherons, nous, par le... Me Euroopan parlamenttina äh, pyrimme vastaamaan odotuksiin sellaisten ihmisten, jotka asuvat maissa, jossa tilanne on erittäin monimutkainen. Minä no teitte, te päivän muuta kunnan